We open the meeting. Uh, can we adopt the draft agenda with the following modification? Äh, aloitamme kokouksen. Voimmeko tämän esityslista luonnoksen seuraavan muutoksen hyväksyä? Kohta 15. Sitä emme voi käsitellä tänään, sillä esittelijä ei ole paikalla, mutta keskustelun korvaa lyhyt anto tämän päivän aamukokouksen lopussa noin kello 12.20. Kaikki kielet paitsi kroatia tulkataan. Ja toivotamme tervetulleeksi uuden työllisyysvaliokunnan jäsenen Amiad Bashirin. En tiedä, onko hän paikalla. Hän on uusi vara jäsenvaliokunnassamme ja edustaa ECR-ryhmää. Toivotamme hänet tervetulleeksi valiokuntaan. Meillä on vierailijaryhmiä. Yksi myöhemmin tänään iltapäivällä sen kulttuurivaliokunnan jäsen on kutsunut paikalle. Siirrymme nyt ähm, esityslistan kohtaan neljä. Kyseessä on transatlanttinen kauppa- ja investointisopimus. Anteeksi, unohdinpa mainita, että me voimme hyväksyä 22. ja 22. tammikuuta järjestettyjen kokouksen pöytäkirjat. Kyllä voimme ne hyväksyä. Nyt siirrymme siis suosituksiin komissiolle liittyen TTIP-sopimukseen. Täysin mielipiteiden vaihto luonnokseen liittyen käydään 5. maaliskuuta ylimääräisessä valiokuntakokouksessa. Tarkistusten jättämisen takaraja on 6. maaliskuuta 2015 kello 12. ja meidän täytyy tehdä töitä sen mukaan. Ja tämän todettua, niin sanoisin vielä, että toivottavasti Marian Haakin on paikalla, sillä annan hänelle nyt puheenvuoron. Hän on tässä esittelijänä. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä äh, Tämä lausuntoluonnos lähti varjoesittelijä viime viikolla on tästä aamusta lähtien ollut sitten jäsenten luettavissa, eli tästä nyt ei tänään sen pahempaa, parempaa keskustelua voi pitää. Ja viides päivä, viides päivä maa, touku, toukokuuta sitä mm, on määrä käsitellä. Ja tässä Varmaankin eh, edustajat ovat kiinnostuneita tästä lausunnosta, mutta aikahan on eh, tiukalla, tiukilla. Se on aika lyhyt ja yti, ytimekäs ja se on siinä teidän luettavissanne. Eli se on ensi torstai-aamuna sitten käymme tästä eh, perusteellisempaa keskustelua. Mutta jos tällä välin nyt kuule tulee jotakin mieleen, niin tulkaa vain minun pakelleni, niin varmaankin siitä tulee tukkumuutosetuksia ja jään odottamaan hyvää yhteistyötä. Kiitoksia edustaja Haakin. Meillä on monia varjoesittelijöitä. Haluaako joku heistä käyttää puheenvuoron tähän asiaan liittyen? Ilmeisesti ei. Eli siirrymme tämän seuraavaan kokoukseen. Haluaako komission puolta joku käyttää puheenvuoron tällä hetkellä? Ei. Tämä tarkoittaa sitä, että jätämme tämän kysymyksen Tältä erää aikataulu on nyt selvä. Siirrymme nyt kohtaan viisi esityslistalla. Kyseessä ovat henkilösuojaimet. Kyseessä on lausuntoluonnos ja annan nyt Laura Agiel puheenvuoron. Hän esittelimme, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Buongiorno colleghi. Premetto che... Eh, Kiitoksia <laughs> puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin haluan todeta olevani hyvin ty- tyytyväinen siitä, että, että minut on tähän valmistelijaksi nimitetty tähän lausuntoon, lausunto laatimaan, ja näin ollen kiitänkin teitä luottamuksesta. Tätä ei aina tietenkään mieletä myönteisenä tällaista, mutta tässä nyt pyrin olemaan luottamuksenne arvoinen. Tämä on menossa kahteen pääsuuntaan, mikä on minusta tärkeää tässä nyt ottaa huomioon. Ensinnäkin direktiivi, e, joka sitten korvautuu tällä asetuksella, sieltäkin tulla korvatuksi, ja olen nyt pyrkinyt valmistelemaan tähän täydennyksiä, muutosehdotuksia, ja näin, että tämä ei sitten enää jäisi varaa, kuten aiemmassa direktiivissä asianlaita, mitä tulee erityisesti jäsenmaiden mahdollisuuksiin tulkita tätä lukemansa. Näin varaa ei enää, enää sitten jää. Täytäntöpano on ollut hyvin hataraa, epäselvää. Toist, toivottavasti nyt sitten jatkossa tämä loppuun työtapaturmien, usein molemmaan johtavien ennaltaehkäisyhän on kaikkein olennaisin tavoite tässä. Ja näin selkeä peruspainotus on turvallisuudessa, työturvallisuudessa, työsuojelun osana. Juuri niiden henkilöiden turvallisuus, jotka tätä, näitä henkilön suojaamia sitten työssään käyttävät. Ja näissä omissa muutosehdotuksissani pyrin painottamaan sitä, että että meillä on tällaisia ad hoc-välineitä aika paljon e, e, eri tyyppi, tyyppisten e, tapahtumien varalta, ja näin sitten vain pyrimme tämän turvallisuuden takamaan. Sen vuoksi olenkin pyrkinyt jo yhdenmukaistamaan näiden laitteiden käyttöä, koska otetaan sitten esimerkiksi käyttäjien fyysiset ominaisuudet paremmin huomioon naisten, miesten, vammaisten, nuorten, koska esimerkiksi Italiassa toki monissa muissakin Euroopan unionin jäsenmaissa taloudellinen kriisi on johtanut eh, siihen, että, että nuoret eh, ovat eh, tulleet työelämään yhä laajenemassa määrin ja ne tarvitsevat tietenkin välineitä ja suojaimia myöskin, jotka ovat sitten sopivia, sopivat heille noin kirjaimellisesti. Olen ollut halunnut sorry, äh, korostaa tätä valistuksen ja valveutuneisuuden merkitystä äh, niiden parissa, jotka näitä laitteita valmistavat ensinnäkin ja toisaalta sitten tietenkin myöskin käyttäjien keskuudessa. Sen vuoksi olen äh, kirjoittanut muutamia muutosehdotuksia, joissa painotetaan viestintää ja kommunikaatiota myöskin sellaisissa olosuhteissa ja sellaisilla työpaikoilla, joissa viestin välittyminen on hankalaa käyttämällä esimerkiksi internetin applikaatioita, muita sovellutuksia, joilla, sovelluksia, joiden kautta sitten tieto saadaan paremmin perille näistä henkilön suojelmista. Tällaisen informaation pitäisi olla hyvin täsmällistä ja selkeää. Se, sen vuoksi olen korostanut laitteiden käyttöohjeita ja selkeyttä ja merkintöjä myöskin tietenkin käyttäjien äidinkielillä. Samoin olen painottanut valvonnan ja tarkastuksen merkitystä, tarkastusten merkitystä niin, että sitten nämä, nämä välineet käytännössä tulevat asianmukaisesti hyödynteiksi. Tätä kautta nimenomaan pystymme sitten takaamaan näitä, tämän laitteiston asianmukaisen käytön. Ja tätä vauhdittamaan olen peräänkuuluttanut erilaisia rangaistuksia, sakkoja ja muita, jos tätä asetusta sitten ei täysimittaisesti noudateta. Ja näissä rangaistuksissa tulisi olla sitten tällainen pelotevaikutus niin, että käyttäjät sitten saavat asianmukaiset välineet käyttöönsä ja osaavat niitä kunnollisesti käyttää. Se on sitten tietysti työnantajan vastuulla. Samaa aikaan on toki välttämätöntä valvoa tilannetta kautta jäsenmaa kentän yhdessä yhteistyössä komission kanssa. Ja suorin, suoran kommunikaation kautta, niin että, että hyviä käytäntöjä sitten naapurimaasta voidaan poimia asetusta täytäntöön pannessa. Täytyy miettiä itse työntekijöitä, niitä ihmisiä ja samoin sitten myöskin näiden suojaimien valmistajia, niin että työntekijöiden työturvallisuus tulee sitten taatuksi, koska vain tehokkailla laitteilla, tehokkailla informaatiolla ja tehokkaan valvontatoimen ansiosta voimme sitten todella taata työntekijöiden turvallisuus työpaikalla. Olen valmis keskustelemaan kaikkien kanssa, jotka ovat yhteistyöhaluisia tässä asiasta kiinnostuneita jotka ovat valmiita jättämään sitten muutosetuksia, jotka, joiden ansiosta entisestään voimme lausuntoa parantaa ja sitä kautta työntekijöiden työllisyys turvallisuutta ja terveyttä Euroopan työpaikalla edistää. Jäänkin sitten odottamaan rakentavaa vuoropuhelua ja siinä hengessä, että ne, jotka näitä laitteita käyttävät, voivat sitten todellakin laittaa terveytensä ja turvallisuutensa niiden varaan. Kiitos. Uh, I'll give the floor. Kiitoksia. Seuraavana annan varjoesittelijöille puheenvuoron. Ensimmäisenä EPPstä edustaja Kaasa, olkaa hyvä. Eh, cari colleghi, grazie, buongiorno. Kiitoksia, parhaat kollegat. Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää Laura Agea hänen ponnisteluistaan tässä työssä. Kun ajatellaan näitä henkilösuojaimia, niiden äh, korkea laatu on aivan välttämätöntä ajatellen työterveyttä ja turvallisuutta. Kyseessä ovat varsin korkean riskin työpaikat usein, siis ne työpaikat, joissa henkilösuojaimia tarvitaan. Ja toimivat äh, henkilösuojaimet äh, toden totta suojelevat työntekijöiden terveyttä sekä turvallisuutta. Tässä on nyt kyse Euroopan laajuisen yhdenmukaisuuden saavuttamisesta tai ainakin sen parantamisesta, ja näin ollen pidänkin komission ehdotusta direktiivin muuttamiseksi asetukseksi oikein hyvänä. Natella henkilösuojaimia niin mielestäni on kyllä joitain parantamisen paikkojakin tässä komission alkuperäisessä ehdotuksessa, erityisesti kun ajatellaan tämän laitteiston tai näiden suojaimien sopeuttamista tavalla, joka todella sopeuttaa ne niin miesten, naisten kuin vaikkapa vammaistenkin käyttöön. Ja täytyy tämän lisäksi selvittää hyvin äh, selväsanaisesti ja selkeästi, miten näitä suojaimia tulee oikealla tavalla käyttää. Joten tässä tarvitaan äh, kyllä hyvin paljon myös tietoisuuden lisäämistoimia, jotta ihmiset ylipäätään tietävät äh, siitä, että niitä olemassa on. Minulla ei tässä vaiheessa nyt ole minkäännäköisiä vastalauseita. Oikeastaan tässä odottelen vielä palautetta myös teollisuuden puolelta. Mm, olisin mielelläni kuullut, mitenkä nämä, nämä toimet saadaan sitten hallintoteknisesti voimaan. Mutta erittäin myönteinen asia ja kiitän vielä kerran tämän lausunnon valmistelijaa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kalsa. Seuraavana snd ryhmässä edustaja Balas. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö saattaa vaikuttaa hyvin suotoiselta ja se vaikuttaa arkipäivään erityisesti työntekijöiden osalta. Me tiedämme, että jos jokin ei toimi tarkoitulla tavalla, onnettomuuksia koituu ja ihmishenkiä on vaarassa, joten on erittäin tärkeää tarkastella sitä, kuinka Euroopan unioni käsittelee näitä asioita. Haluaisin tässä korostaa yhtä asiaa. IMKO on tällä hetkellä vastuuvaliokunta tässä asiassa ja me annamme lausuntomme. Eli lausunto luonnollisesti työasian valiokunnalta koskettaa ja edustaa työntekijöiden näkökulmaa. Sen toinen asia, tämä mainittiin jo, meillä on jo direktiivi, joka on olemassa ja tässä on komission asetusehdotus, eli tässä on muutos kyseessä, joka erityisesti käsittää sitä, että tietyllä tavalla yksinkertaistamista tapahtuisi, mutta myöskin sovellusalaa laajentaisiin niin, että henkilösuojaimia ottaisiin mukaan tähän sovellusalaan. Esittelijän työ on erittäin mielenkiintoista, hyödyllistä ja siinä on ehdotuksia, joita me voimme tukea. En halua puhua liian pitkään, mutta meillä on pari asiaa, jotka haluaisin tuoda esiin. IMKOssa valiokunnan puheenjohtaja Vicky Ford otti pois erään elementin, joka meille oli edistysaskel, joka oli komission ehdotuksessa mukana, koskien sitä, että sertifiointi, eli se, että nämä eri tuotteet saavat luvan vaadittiin viiden vuoden välein, ja tämä luonnollisesti olisi edistysaskel, mutta imco valiokunnan puheenjohtaja haluaisi poistaa tämän. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lupamenettely on käytössä, se on sinällä aikarajaa. Meidän mielestämme luonnollisesti parempi järjestelmä olisi se, että meillä olisi viiden vuoden välein lupamenettely esittelijä on tämän toimenpiteen pitänyt mukana viiden vuoden välein tapahtuva uudelleen tarkastus on tässä poistettu siis. Ja me ehdotamme ja pyydämme sitä, että palaisimme komission alkuperäiseen ehdotukseen tämän asian suhteen. Toisekseen eräät teollisuussektorit tarkastetaan vuosittain. Ja se, että se lisäksi viiden vuoden välein tarkastuksia järjestettäisiin, olisi liiallinen taakka. Ja tässä me olemme avoimia sillä ajatukselle, että yksinkertaistaisimme menettelyä. Meillä on myös mieltä, että komission työ menee on kuitenkin oikean suuntaan ja myöskin esittelijän työ. Thank you, uh, Madam Labajova from the ALDE Group. Kiitoksia sitten Labadoja alpe ALDE-ryhmästä, olkaa hyvä. I'm speaking on... Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun Ulla puol- puolesta, joka on Alden varjoesittelijä. Hän haluaa kiittää todella esittelijä tästä ehdotuksesta. Komission ehdotuksella oli alun perin kolme tavoitetta. Ensinnäkin parantaa käyttäjien työterveyttä ja turvallisuutta. Toiseksi varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset henkilösuojainten alalla, ylipäätään koko sisämarkkinoilla. Ja sitten kolmanneksi myös yksinkertaistaa lainsäädäntöpuitteita henkilösuojainten osalta. Ja minun mielestäni Empel-valiokunnan tulisi keskittyä tämän ehdotuksen työllisyysulottuvuuteen niin, että työterveyttä ja turvallisuutta todella suojellaan henkilösuojainten kautta. Meidän ei tulisi tässä valiokunnassa keskittyä mihinkään yksityiskohtaisiin sääntelyihin, koska tämä on tietenkin sisämarkkinavaliokunnan toimivaltaan kuuluva asia. Ulla haluaakin omassa työssään keskittyä hyvin tavoitehakuisesti työpaikkojen, työterveyden ja turvallisuuden parantamiseen henkilö alalla. Pidän erittäin tervetulleena sitä, että esittelijämme Laura on voimakkaasti keskittynyt loppukäyttäjään. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että henkilötyöntekijä, joka on riippuvainen henkilösuojaimesta, tulee tässä erityisesti ottaa huomioon. Ja hänen, onpa sitten mies tai nainen, tulee olla tämä meidänkin työmme keskiössä. Joten tässä pyrimme hyvin tavoitteellisesti toimimaan, jottei liian monimutkainen lainsäädäntö itse asiassa käänny itseään vastaan ja heikennä työterveyttä ja turvallisuutta. Siksi meidän täytyy yksinkertaistaa niin lainsäädäntöä kuin sen täytäntöönpanoakin. Tämä on erityisen tärkeää PK-yrityksille, koska PK-yrityksiin usein suhteettoman paljon tällainen epäsuhtainen lainsäädäntö vaikuttaa. Kaikilla ei ole resursseja, täytäntöönpanna tällaista hyvin monimutkaista lainsäädäntöä ja tämä saattaakin sitten tosiaan kääntyä itseään vastaan. Tämä on Ullanna. nämä ovat Ullan suuntaviivat, joita minäkin tuen. Kiitämme esittelijää tähän asti tehdystä työstä ja Ulla otetaan kovasti yhteistyötä. Kiitos Ulla puheenjohtaja. Thank you. I'll give the floor. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro edustaja McIntyre, ECR. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja Ihan alkuun haluaisin eh, kiittää eh, valmistelija Lauraa hyvästä työpanoksesta. Ja eh, odotamme kiinnostuneena yhteistyötä kanssasi hyvän tuloksen aikaansaamiseksi. Olemassa oleva henkilön suojalainsäädäntö kaipaa uudistusta ajatellen uutta lainsäädäntöä puitteistoa. Ja tässähän on kyseessä kokonainen paketti toimenpiteitä, joiden ö, tarkoituksena on yksinkertaistaa tämän alan lainsäädäntöä yhtenäismarkkinoilla. Totta kai meidän pitää asettaa rima korkealla, mitä tulee henkilön suojaimiin. Tässä ehdotuksessa on kuitenkin vain kysymys pääasiassa yksinkertaistamisesta ja, ja olemassa olevan järjestelmän uuden aikaistamisesta. Ja to, toki tiettyjä muutosehdotuksia tarvitaan sen varmistamiseksi, että lainsäädäntö on tehokas, mutta samalla täytyy välttää sellaiseen tilanteeseen ajautumista, että, että kuitenkin parhaassakin tarkoituksessa päädymme säätämään lakiin lain, joka on aivan liian raskassoutuinen, ei oikeasuhteinen ja hankalasti täytäntöön pantava. ennen kaikkea meidän pitää auttaa liike-elämää, elinkeinoelämää, voimaan, pystymään soveltamaan tätä lainsäädäntöä. Meidän kansanlainsäätäjinä on varmistuttava siitä, että paremman säätelyn periaatteet toteutuvat. En tarkoita tällä nollalainsäädäntöä, vaan tarkoitan sitä, että meidän pitää pyrkiä yksinkertaiseen lainsäädäntöön, yksinkertaisiin asetuksiin – ja sääntöihin, niin että myöskin pienyritykset voivat sitten helposti näitä lainsäädäntöä noudattaa, koska ensinnäkin ymmärtävät, mistä siinä on kysymys. Riskeenhallinnon hallinnan ja tieteellisen arvioinnin tietenkin pitäisi olla myöskin kaiken tällaisen työsuojelulainsäädännön perustana EU-lainsäädännössä. Meiltä on tulossa koko joukko teknisiä muutosehdotuksia, enpä nyt lähde niitä tässä yksityiskohtaisemmin puimaan. Yksi sarka jo mainittiin, Eli että meidän pitäisi katsoa tämän äh, viiden äh, vuoden äh, enimmäiskestoa tarkastella, mitä tulee erilaisiin tutkintotodistusten voimassaoloon. Vaikuttaa siltä, että tämä aika on liian lyhyt, kun ajatellaan itse laitteistojen elinkaarta. Tähän sitten vielä palaa varmaankin, kun ne varjoesittelyiden keskusteluissa tätä yksityiskohtaisemmin sitten käsittelemme. Internetin älypuhelinten sovellukset ja muut tällaiset, ylipäätään kaikki toimet, joilla uutta teknologiaa pyritään paljastamaan terveysalan palvelukseen, ovat aivan erinomaisia. Jos kaiken kaikkiaan olisi hyvä tiedottaa työntekijöille paremmin, tehokkaammin, millä tavalla näitä suojalaitteita käytetään. Eli kiitokset Laura kovasti vielä tästä tähän ja jään odottamaan keskustelua kanssasi. Kiitoksia. Seuraava Tatjana Stanuka vihreästä ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä käytän Renken puolesta puheenvuoron. Hän on varjoesittelijämme, mutta hän ei päässyt paikalle. Hyvin lyhyesti totean, että me haluaisimme yhä kollegoja muistuttaa tietyistä luvuista, jotka osoittavat, kuinka tärkeitä nämä henkilösuojaimet ovat. Vuonna 2007 esimerkiksi laskettiin, että 23 miljoonaa työntekijää kärsii työhön liittyvistä terveysongelmista. Vuonna 2011 meillä oli yli 2,7 miljoonaa vakavaa onnettomuutta Euroopan unionissa – sellaista, jotka aiheuttavat yli kolmen päivän poissaolon työpaikalta. Ja valitettavasti 3695 ähm, työperäistä vakavaa onnettomuutta. Eli työterveys ja suojelu on perus, ovat perusoikeuksia. Työn tekijöiden pitää voida nauttia äh, oikeudellisista turvista, jotka turvaavat heidän turvallisuutensa töissä. Henkilösuojainten käyttö on siis erittäin tärkeää, jos haluamme vähentää työhön liittyviä onnettomuuksia. On äärimmäisen tärkeää ja välttämätöntä taata se, että valvonta- ja kontrollijärjestelmät ovat oikeanlaisia heti kun henkilösuojaimia tuodaan markkinoille. Jos riskejä ilmenee, valvonta sitä täytyy heti vetää henkilösuojain pois markkinoilta. On myöskin tärkeää, että tietoa liittyen henkilösuojaimien oikeaan käyttöön, puhdistukseen ja huoltoon on saatavilla ja että ne, nämä tiedot ovat helpot ymmärtää ja mahdollisimman tiiviit ja selkeät. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pimeään työhön, sillä usein tämä rajoittaa työturvallisuus- valvontamahdollisuuksia työpaikalla ja aiheuttaa sen, että työntekijät altistuvat suurille riskeille ja työnantajat pakoilevat vastuutaan. Myöskin kotityö erityisesti, se jota työ, naiset tekevät, edustaa erityisiä riskejä. Se on luonteeltaan erityisluontoista ja näkymätöntä. Meidän ryhmämme siis tukee esittelijän työtä ja hänen tarkistustensa ydintä tähän asetusluonnokseen me itsekin tulemme esittämään tarkistuksia liittyen pimeään työhön ja riittävään henkilösuojainten puhdistusten huoltoon ja oikeaan käyttöön. Kiitoksia. Thank you, uh, Ines. Kiitoksia Ines Supergue ryhmästä, olkaa hyvä. Te ette halua käyttää puheenvuoroa. Kiitokset tästä, sillä tämä tarkoittaa sitä, että me voimme valmistautua äänestyksiin ja aloittaa äänestykset. Haluaisin mainita, että tarkistusni jättämisen rajaa tähän henkilösuojain lausuntoon liittyen on kolmas maaliskuuta kello 12 ja se hyväksytään ensimmäinen huhtikuuta työnantajan valiokunnassa vuonna 2015. Nyt on kuitenkin aika siirtyä äänestyksiin. Okay, then we'll start the voting. Uh, first we have... <clears throat> Siirrymme äänestyksiin ensin. Meillä on ähm, globalisaatiorahasto, äänestys, artikan julkaistoiminnan tukeminen Kreikassa. Kyseessä on äh, sähköinen äänestys puolesta. Äänestys alkaa is e one too many. Meillä on yksi EPPn kortti liikaa. Are they? Is it okay? One still one too many. Uh, Meillä on vielä yksi EPPn kortti liikaa. Still one too many. Edelleen yksi liikaa. We take it from start. The vote is open. Aloitamme alusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vieläkin yksi liikaa. Anteeksi. <laughs> yes. Niin. Did you find <laughs> him or her? Näistäkö <laughs> nyt tämän henkilön? There is still one too many. Sorry. on vieläkin yksi liikaa. Pahoittelen tätä. Now it's, Now it's okay. The vote is closed. No hyvä, nyt on oikea määrä. Äänestys päättyy. Hyväksytty enemmistöllä. Siirrymme nyt Kreikassa äm, Attikan Seuraavan äänestyksen äänestys alkaa. Meillä on nyt oikea määrä henkilöitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Kaasa, olkaa hyvä. Madam Chair, before we proceed to... Rouva puheenjohtaja, ennen kuin toimitamme seuraavan äänestyksen, EPP hyväksyy tekstin, tämän suullisen kysymyksen tekstin nykymuodossaan. Kuitenkin edelleen olemme sitä mieltä, että nyt ei ole paras hetki asialle, koska komissio odottaa edelleen tietoja Saksan viranomaisilta. Ja tässä valossa kysymme tai pyydämme tämän suullisen kysymyksen lykkäämistä, äänestyksen lykkäämistä. Madam Stein. Sorry. Äh, no eihän tässä nyt ole kyse mistään yksinomaan saksalaisesta tai Saksan liittyvästä aiheesta. Kyse on periaatteellisesta kannanottamisesta ja siksi katsomme, että meidän tulisi ihan suunnitellusti säilyttää asia äänestyksessä, esitysistillä äänestyksessä toimittaa äänestys. Madam Harkin. Just Edustaja Harkin. Say that. Aivan lyhyesti haluaisin vain todeta, että me olemme samaa mieltä EPPn kanssa siinä, että uskoaksemme, että jos olisimme Saksan viranomaisilta saaneet vastauksen, anteeksi siis komissiolta, uskon, että neljäs maaliskuuta saamme Saksan viranomaisilta vastauksen. Ja jos meillä olisi komission vastaus, meillä olisi helpompi tilanne muotoilla oma kantamme. Tämä kysymys on aivan oikea. Me tässä keskustelimme vain aikataulukysymyksistä ja aikataulun kannalta mielestäni tätä äänestystä olisi parempi lykätä. GUE Group. GUE. Bom dia, nós estamos a favor que seja votado imediatamente. Päivää. Me haluaisimme, että äänestys toimitetaan tänään. Me katsomme, että on hyvin tärkeää, että tämä asia hoidetaan ja niin kuin tässä jo on todettu, niin meidän mielestämme asia on niin tärkeää, että se täytyy hoitaa. Se on tärkeää koko EUlle. Edustaja McIntyre, ICR-ryhmä. EPP and agree completely. Minä olen ihan samalla linjalla Marian Harkinin kanssa ihan oikein puhui Harkin. I can see how the majority is. Näen kyllä, mikä enemmistön kanta on, mutta jotta tämä tulisi nyt muodollisesti hoidettua, äänestämme asiasta nopeasti, äänestämme koneellisesti. Ne, jotka ne, jotka tukevat lykkäystä, äänestävät kyllä. Äänestys alkaa. Have you all voted? The vote is closed. Äänestys päättyy, jos kaikki ovat äänestäneet. Yeah. The motion has been rejected. Okay, then we'll vote on this uh, today. Uh, Me siis äänestämme tästä. Tänään otan oikean äänestyslistan esiin. Vote on the uh, oral question. Eli suullinen kysymys komissiolle. Äänestys alkaa. Puolesta ja vastaan äänet nyt äänestys päättyy. Hmm. It's adopted. Hyväksytty. Now we'll vote on uh, the draft report by Mr. Uh, Gutierrez. Nyt äänestämme Gutierrez Pietron ähm, mietintöluonnoksesta, joka liittyy talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjaksoon. aloitamme tarkistuksesta 86 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistamme tämän vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Uh, it's rejected. Hylätty. Siirrymme seuraavana kompromissi tarkistuksen K puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Kompromissitarkistus L. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoitteluni. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellista 110 puolesta. Äänestys alkaa ja nyt äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta. Ai tämä raukeakin. Amendment 117. Siirrymme tarkistuksen 117 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 119 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sata kaksikymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi, Sitä äänestää myöhemmin. Siirrymme tarkistukseen 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen 133, 132 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme viimeisen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi O. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 140 on seuraava puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme vielä tämän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 150. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Amendment 100. Hylätty. 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 153 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 154. Sitä äänestää myöhemmin. Siirrymme kompromissiin Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolessa vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 157 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 158. Halusin vain sanoa, että jos tämä tarkistus hyväksytään, kompromissi R raukeaa. Äänestämme tarkistuksesta 158 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siirrymme kompromissin R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 175. Those in... Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjä. Tämä olikin hyväksytty 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan ja hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan. Tyhjää. Uskon, että tämä pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tarkistus 189. Te ette kaikki nostaneet kättäne äsken. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen 200 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101 raukeaa. Siirrymme tarkistukseen, anteeksi 201 raukeaa. Siirrymme 202 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 205 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissiin X puolesta vastaan tyhjää. Haluaisitko sanoa jotakin, edustaja Agila? Se, se qualcuno può verificare la... Niin, er, voisiko, voisiko joku tarkistuttaa tämän, tulla tarkistamaan minun äänestyskoneeni? Yes. Teidän äänestyskone ei toimi. Onko meillä joku, joka voisi auttaa asiassa? Check that you have your card Tarkistakaa, että korttinne on aivan pohjassa asti. We go back to comprom- Siirrymme nyt kompromissiin X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen 219 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistamme tarkistuksen 219. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 220 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Y. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen 235 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää. En näistä vähäistä kehistä voi laskea. Meidän täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelut, mutta teidän täytyy nostaa kättänne. Tarkistus 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253, 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 ja 55 ja 56, nämä ovat identtisiä. Äänestämme niistä yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme nämä kolme. 254, 255, 256. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 258 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Teosta tarkistaa tämän vielä. Tarkistamme sen siis. 258. Äänestys alkaa. Ä- Onko tässä jokin ongelma? kahdeksan on kyseessä. 258, Sofia Ribera, Hens Becker. The vote is closed. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250, 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistamme vielä tämän 259. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 262 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksisataakuusikymmentäneljä. Jos tämä hyväksytään, kompromissi AA raukeaa. Mutta äänestämme ensin tarkistuksessa 264 puolesta vastaan Tämä oli selkeästi hylätty. Eli siirrymme äänestämään kompromissista AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissiin AB B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän 289. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Tarkistus 290 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme vielä tämän 290. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 äänellä puolesta. Ehm, tarkistus 291 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä olikin hylätty. Tarkistus 292 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi AC. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tarkistuksen 303. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Hylätty. Siirrymme tarkistuksen 304. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Meidän täytyy tarkistaa tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siis tarkistus 304. Onko teillä ongelmia äänestyskoneen kanssa? Pitäisikö meidän toistaa äänestys tarkastukseen 304 liittyen? No, teemme näin siis. Äänestys alkaa. 304. Äänestys päättyy. Nyt tämä toimi. Hyväksytty. Tarkistus 305 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 306. Haluatteko tarkistaa vielä 305? Teemme niin. Äänestys alkaa. Tarkistus 305. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 306. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 307 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi A, D puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Siirrymme nyt Seuraavalle sivulle tarkistus 317 puolesta vastaan tyhjää. Tämä taisi olla hylätty. Pitäisikö meidän tarkistaa? Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Tarkistus 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 321 yksi tarkistus pyrkii poistamaan, eli jos tämä hyväksytään kompromissi raukeaa. Äänestämme tarkistusta 321 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi AE puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi AR tämän sivun alalaidassa puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. hylätty kahdella äänellä. Seuraavaksi tarkistus 320, se raukeaa, sanoo puheessa. Eli 325 24 raukeaa, koska kompromissi A e, hyväksyttiin, joten 325 puolesta puheenjohtaja korjaa. Ai niin, tämäkin raukeaa. Tosiaan, meidän täytyykin mennä suoraan tuohon äh, tarkistukseen 327, koska nämä muut raukesivat tässä välissä puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Tarkistus. Kompromissi AF. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja seuraavaksi mennään 336 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa tämä koneellisesti, en nähnyt käsiänne. Äänestys on alkanut. 336. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 343. esittelijä, olkaa hyvä, mm, Gutierrez. Kiitoksia, mutta meidän täytyisi myös 327 tarkistuksesta toimittaa äänestys, puheenjohtaja. Se on äh, Veronika Lope Fontanielta. We did vote. Kyllä tämä äänestys se toimitettiinkin ja se hyväksyttiin. Eli nyt vuorossa on 343 tarkistus sivulla 26 alalaidassa. Äänet puolesta Vas. Sorry. 31. Page 31. 31 for us. Sorry. You have another page. Ai niin, teillähän onkin vähän eri numeroinnit teidän äänestyslistoissanne, mutta Maria Areenan tarkistus 343 on nyt vuorossa. Kaikki ovat sen löytäneet n puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 344 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 345 puolesta vastaan tyhjää. Ai, suoka anteeksi, se raukesikin. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Sitten 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi vuorossa on tarkistus 356 Monika Vanalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 357 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä, tarkistetaan koneellisesti. 357 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Tarkistus 3, Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 359 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No hyvä on, tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Tarkistus 360 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 361 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 362 onkin vedetty pois, joten tarkistus 363 ja tarkistus 365. Nämä kaksi ovat äh, identtiset. Totean vain, että jos ne hyväksytään, kompromissi raukeaa. Mutta näistä poistoehdotuksista 363, 365 äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja seuraavaksi vuorossa on kompromissi AH. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 370 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 372 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 371 on nyt rauennut, joten tarkistus 373 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 387. Uskoakseni useimpien luetteloissa seuraavalla sivulla äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 388 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 391. Hyvä on. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. <coughs> Nyt meillä on kuusi identtistä tarkistusta, 392, 393, 394, 395, 396, 397. Ja jos ne saavat äh, voimakasta tukea, niin kompromissi AJ raukeaa. Mutta nyt äänestämme 392, 397 tarkistuksista yhtenä ryhmänä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 402 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 405 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistetaanpa tämä 405 vielä koneellisesti. Ja nyt äänestys on päättynyt. Hyväksyttyhän se oli. Tarkistus 407 Toimitetaanko tästä äänestys? Kyllä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 409. Haluatte tarkistaa koneellisesti 407. Tehdään niin. Äänestys on alkanut. Tarkistus 407. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 409 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 408. Ja halusiko joku tuonne 9 vielä tarkistaa koneellisesti? Tehdäänpä niin. 409 äänestys on alkanut ja äänestys on päättynyt. Kyllä se hyväksyttiin. Joten 408 äh, raukeaa ja näin voimme äänestää 410 tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan 410. Äänestys on alkanut ja päättynytkin jo. Hyväksytty. Tarkistus kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 423 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 424 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 425 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 426 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 427 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AM vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus tarkistus kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 442 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa tämä koneellisesti varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 443 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AO puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Katsotaanpa. Neljästä kahdeksan. ja neljästä 54. Ne ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 452 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 453 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kom... joo, te halusitte vielä tarkistaa tämän äänestystuloksen 453. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi AP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 462. 462 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendments 406. Sitten 463 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on 464 jos se hyväksytään, silloin AQ-kompromissi raukeaa. 464 nyt sitten ensin kuitenkin puolesta vastaan tyhjiä hylätty. AQ-kompromissi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten menemme numero on 472 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. No, tarkistamme nyt sen kuitenkin. Muutosehdotus 472. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhden äänen enemmistöllä meni läpi. Oliko siellä häikkää koneen kanssa? ei tästä tätä nyt kannata lähteä sotaa käymään uudis, käydään tämä äänestys uudestaan. Otetaan tämä uusiksi siis 4, 7, 2. Yes, you have to push the button, yes. Niin, että nappia pitää painaa. Siis tämä oli 472 ja hylätty. Sitten muutosehdotus 1 yhdestä seitsemään. Äänestämme niistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Ei voida äänestää yhdessä, koska meillä on tässä hiukan erilaiset merkit tässä, emmekä ole ainoita. No yksi kerrallaan sitten, ykkönen ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 kuuluu kompromissin piiriin. Ja ei. Peruttiin puhe. Muutosehdotus 13. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän 13. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. hylätty. No nyt sitten se kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan Niin, siis vastaan. <laughs> Vast... No, ei kun alusta uudestaan. Kompromissi C. Puolesta äänet. Käsi pystyy. Vastaan äänet. Käsi pystyy. Tyhjää. Hyväksytty. 28. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Siitäkin kannattanee ottaa tarkistusäänestys, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 29 muutosetys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 37 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistetaan 48. Äänestys päättyy. Hylätty. 49 puolesta vasta, tyhjää hylätty. Tarkistetaan sekin muutosehdotus 49. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Numero 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistetaan taas. Äänestys siitä alkaa numerosta 50. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. muutos esitys 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Äänestys siitä alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Numero 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme sen. Hylkäyksen 72 muutosehdotus alkaa. ja päättyy. Jaha, ne menikin läpi. Kompromissi I. Kompromissi I. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vihon viimein 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistamme tämän. Numero 85 äänestys alkaa ja päättyy. Ja hyväksytty mietitään luonnos muutetussa muodossa puolesta elektronisesti heti alusta. Äänestys mietintöluonnoksesta alkaa ja päättyy. Kiitos. Äänin 38, 10, äh, kaksi tyhjää hyväksytty. Äänestyssessiomme päättyy. Kiitoksia tuesta osallistumisesta. Sorry, there was some sort... Anteeksi, tähän, tässä pääset livahtamaan äh, virheet näihin loppulukuihin. Viimeinen nimenhuutoäänestys eikö yksin ke- ke- kerran, kerran vielä pitää jo yhdestä kohdasta äänestää, eli loppuäänestys. Siitä kerran vielä kortit koneeseen. Näin. Yeah. So they, did, they didn't have it on, on um, uh, no, uh, so you have to have your card in. Mm. Okay. It's our new decision on transparency so that uh, our... Avoi, avoimuuden nimissä, koska äänest, meidän äänestäjimme pitää saada tietää, miten kukin on tässä loppuäänestyksessä tästä asiasta äänestänyt. Mikä merkitsee nyt sitä, että meidän täytyy äskeisen hämmingin vuoksi toistaa tämä äskeinen nimenhuuto äänestys, eli elektroninen äänestys, eli kortit tänään ja äänestys, loppuäänestys tästä muutetusta mietintöluonnoksesta alkaa nyt. Have you all voted now? Ovatko kaikki antaneet äänensä? Hieno homma. Ja nyt katsomme, mikä se tulos on. Melkein sama. 38 puolesta, 10 vastaan neljä tyhjää. Nyt tiedämme tarkkaan, mitä mieltä kukin tästä oli. Kiitos. Okay, friends, uh, we'll start. No niin, hyvät ystävät, aloitamme keskustelut. yeah, but I want. I, I, proceed with the meeting. Me jatkamme nyt kokoustamme. Ja nyt antaisin puheenvuoron hyvin tärkeässä asiassa edustaja Beckerille. Kyseessä on työnvälityspalvelujen eurooppalainen virka verkosto liikkuvuuspalveluiden tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen. Nyt edustaja Beke saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Dank, Frau. Sydämelliset kiitokset, rouva puheenjohtaja. Parhaat kollegat, tässä on kyllä varsin merkittävä komission aloite kyseessä. Me suhtaudun siihen erittäin myönteisesti. Ainahan me parlamentissa emme kovin myönteisesti suhtaudu komission ehdotuksiin, mutta tällä kertaa kyllä. Ja parhaat kollegat, te olette erittäin aktiivisesti tarkistusten kautta osallistuneet tähän työhön 699 tarkistusta, eli myös jonkin verran työtä tässä edessä. Joitain nämä sisältöpainopisteitä näissä tarkistuksissa nousee esiin, ja kiitän teitä todella tarkistuksistanne. Ensinnäkin se, että työmarkkinaosapuolet tulisi ottaa mukaan ja huomioon ja samoin yhteistyö työmarkkinaosapuolten kanssa, kun ajatellaan näitä kansallisia tahoja, niin kansallisen koordinointiryhmiin tulisi työmarkkinaosapuolet ottaa mukaan, tai sitten ne tulisi ottaa mukaan ohjelmasuunnitteluun. Tätä pidän parhaat kollegat äärimmäisen tärkeänä ehdotuksena, ja en kuitenkaan tässä nyt piilottelee omaa kantaa, niin se, että työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan ja niitä kuullaan on mielestäni äärimmäisen tärkeää ja keskeistä. Kun ajatellaan työmarkkinaosapuolten asiantuntemusta, se on mielestäni äärimmäisen tärkeää, mutta kun ajatellaan näitä työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia osallistua tähän niin itse päätöksentekoon. Se mielestäni menee hieman liian pitkälle, mutta muuten suhtaudun hyvin myönteisesti ehdotuksenne työmarkkinaosapuolten huomioon ottamisesta. Sitten on toinen tarkistusryhmä ja se liittyy rajakumppanuuksiin, eli rajat ylittävä EURES-verkoston toiminta ihan konkreettisesti kentällä raja-alueilla. Kyllä, Mielestäni tämäkin on erittäin myönteinen ehdotus ja pyrin ottamaan sen mietintöluonnoksessani huomioon. Luonnollisesti sitten kolmannessa kysymyskokonaisuudessa meillä on hieman mielipideeroja. Tässä kyse on oppisopimuskoulutuspaikoista ja harjoittelupaikoista. Kyllä meidän täytyy ponnekkaasti vaatia oppisopimuskoulutuksen ja harjoittelupaikkojen vahvistamista, mutta toisaalta sitten taas, jos kyse ei ole realismista työmarkkinoilla, niin siihen pitää mielestäni vetää kyllä linjaa. Te tunnette kollegat minun kantani ja meillä on tästä nyt koko joukko tarkistuksiakin. Katson, että nyt ainakin alku keskustelussa, kun kompromisseja aletaan hioa, niin äh, meidän täytyy luoda mahdollisimman selkeät, myös juridisesti selkeät säännöt. Joitain avoimia kysymyksiä tässä vielä on ja yhdessä niihin tietenkin paneudumme. Sitten EURES-kumppanin äh, tai EURES-jäsenen äh, hyväksynnän poistaminen, tämänkin täytyy olla mahdollista, kyllä, kyllä. Nythän verkosto on laajentunut ja toki täytyy olla mahdollista lisätä siihen uusia jäseniä tai poistaa jäsenyys ja hyväksyntä sellaisilta jäseniltä, jotka eivät ole olleet tehtävänsä tasalla. Mitä delegoituihin säädöksiin tulee, niin mm, meillähän on jo hyväksi koettu toimintatapa. Yleensä emme tavallisessa tapauksessa ollenkaan halua antaa komissiolle delegoitujen säädösten kautta päätäntävaltaa, mutta tämän tyyppisessä ehdotuksessa, kun kyse on monista teknisistä yksityiskohdista, niin ei niistä kaikista poliittista päätöstä mielestäni tarvitse tehdä, joten katsellaan tätä yhdessä. Ja mitä sitten tulee jäsenvaltioiden Ähm, mukana oloon. Äh, se on mielestäni äärimmäisen tärkeää, äh, paitsi että niillä tulee olla, tai sen sijaan, että niillä tulisi olla kuulemissa oikeus, niin niillä täytyy olla aktiivinen osallistumisoikeus. Nehän tässä asiantuntijoita ovat. Kun ajatellaan Euressa verkostoa ja näitä työpaikkoja minun mielestäni jäsenvaltioille tulee luoda hyvin selkeät olosuhteet sekä selkeät määräykset näiden poikkeusten suhteen. No, sitten tällainen vuosittainen täytäntöönpanokertomus, no juu, ihan hyvä niin, mutta kun ajatellaan IT, IT-puolta tässä asiassa, niin varmaan tässä tarvitaan kyllä jonkinnäköinen äh, käynnistysvaihe ja ehkäpä tällainen äh, raportointivelvollisuus voidaan ottaa käyttöön äh, sitten, kun kaikki todella pyörii. No sitten jälkikäteissä arviointi, no sehän tähän oikeastaan jo laajalti nähtynä sisältyykin. Ja sitten olen saanut oikein myönteistä palautetta liittyen työ voimaan, että se tulisi korvata sanalla työnhakijat tässä eurasyhteydessä. Sopi minulle. Näinhän se tietenkin onkin. Kyseessä ei ole työvoima, niinkään, vaan työnhakijat. Tarkistukset ja huomiot, joita teiltä on tullut, niin erityisesti yhdistyneen kuningaskunnan edustajilta niitä on tullut. Tiedämme oikein hyvin, että esimerkiksi kysymys jäsenvaltion toimivalta-alaan kuuluvista kysymyksistä on heille äärimmäisen tärkeä kysymys, että ei synny sellaista pelkoa ja epäilystä, että esimerkiksi artikloissa 45-47 lähdettäisiin puuttumaan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Tämä ei ole suinkaan tarkoituksena. No nyt me käynnistämme kompromissineuvottelut ja todella haluan teidän tietävän, että olen valmis ottamaan tekstiin hyvin suuren joukon arvokkaita tarkistuksianne, koska me kaikki haluamme kehittää Euroopan työmarkkinoita entistä toimivimmiksi ja toisaalta taas haluamme estää lisää byrokratian syntymisen ja haluamme myös estää toimet, jotka voisivat heikentää Eurosverkoston toimintaa. Tällaisia tarkistuksia minä en tietenkään aio hyväksyä. Mutta yhdessä varjoesittelijöiden kanssa lähdemme neuvotteluihin. Seuraava varjoesittelijöiden kokous on 10. maaliskuuta. Valitettavasti ensi viikolla en tätä työtä saa käynnistettyä kansanpuolueen puitteissa tapahtuvan virkamatkan vuoksi. Mutta tosiaan varjoesittelijöille tulen ehdottamaan tuota maaliskuun 10. päivää. Iloitsen yhteistyöstämme jo näin ennalta ja kiitän jo tässä vaiheessa hyvin, hyvin arvokkaista hienoista tarkistuksista. Kiitos. Thank you, Mr. Becker. Before... Paljon kiitoksia, edustaja Becker. Ennen kuin annan varjoesittelijöille puheenvuorot, haluaisin sanoa muutaman sanasen sen sihteeristön jäsenekä ja Severinin liittyen. Nouskaapa ylös, hän on ollut täällä mukana ja on ollut äärimmäisen pätevä henkilö ja nyt hän jättää meidät ja siirtyy toisen valiokuntaan, Ekon valiokuntaan. niin halusin vain hänelle nyt jättää hyvästi, että meidän pitäisi hänelle antaa aplodit uskoakseni. Thank you, Kaja. And we... Kiitoksia Kaija. Ja toivon, että työllisyystunteet mukana siis siirtyvät Ekon valiokuntaan. Nyt antaisin Sean Simonille puheenvuoron SND-ryhmän varjoesittelijän. Olkaa hyvä. Madam President. Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitoksia herra Beckerille eh, tästä ja onnen toivotukset. Kiitokset tämän työn käynnistämisestä omalta osaltamme olemme varmastikin eh, innostuneesti ja yhteistyöhengessä mukana kuin tähänkin asti. Eh, me olemme jo aika paljon sopineet siitä, miten me saadaan rakentava eh, hanke, ehdotus hyväksytyksi, ei mitään lopullista ratkaise tietenkään, mutta on askel oikeaan suuntaan. Noin ihan yleisesti ottaen yksi seikka, joka minua yllätti, minut yllätti, kun tätä ehdotusta tutkiskelin, oli se vähäinen määrä, millä, millä tavalla eurooppalainen keskeinen lainsäädäntö tältä saralta siinä oli mukana. Ei, eurooppalaisessa lainsäädännössä ei määritellä työntekijää, työläistä tai harjoittelijaa tai tällaista oppisopimusharjoittelijaa, mikä nyt hiukan hätkähdyttää kieltämättä kun yleisesti ottaen työtä me mietimme, miten me, miten me voimme la, säätää lakeja asioista, joista, joita ei ole oikeastaan kunnolla määriteltykään. Ja tuonnepana tästä ulottuvuudesta enemmän vielä. Toinen yleinen seikka, havainto vielä, että tämä koko järjestelmä perustuu siihen, että työvoimapalvelut ovat jul, julkisia jäsenmaissa, mutta tässä ei sitten kuitenkaan sitä ei mitataan, mitata millään tavalla, ei pyritä edesauttamaankaan eikä ottamaan millään muotoa huomioon, mikä on tietenkin yksi seikka, joka meiltäkin edellyttää uusia ponnisteluja edistyksen aikaan saamiseksi näin unionin tasolla. Noin yks, yksityiskohtaisen minä olen näistä yli 600 muutosehdotuksista 30 tehnyt. Niistä, niitä en lähde pohtimaan sen enempää, kun tiedän, että viime yön kuitenkin vietitte niitä miettiessänne. Mutta tässä ihan lyhyesti vain äh, haluaisin muutaman kysymyksen esittää muiden tekemistä muutosehdotuksista, joita tosiaan me ainakin tykönämme settimme viime yönä. Sitten näistä ensinnäkin harjoittelupaikoista, 306 EPPltä esimerkiksi, minä haluaisin kysyä, herra Beckeriltä ja hänen FPP-kollegoiltaan, miten, miten he kuvittelisivat meidän voimamme taata sen, että, että, että harjoittelijat, jotka saavat työtä tämän järjestelmän kautta, nauttivat sitten samanlaista työehdoista kuin vira, vakinaisetkin työ, työntekijät. 192 ALDE-kollegojen Eh, eh, muutosehdotus koskien näistä harjoittelu, harjoitteluolosuhteista, että ne sitten määriteltäisiin eh, eurooppalaisen lainsäädännön kautta, kun ei semmoista ole. Ei tällaista harjoittelijaa lainsäädäntöä ole olemassakaan. Niin mistä sitä sitten säädettäisiin. En tietenkään halua jättää ketään tämän prosessin ulkopuolelle, mutta emme me myöskään halua, että sitten nuorisoa vedetään höplästä koko asian suhteen. Ja sitten äh, avainkäsite, kun äh, mietitään, ehdotetaan näitä kumppanuussuhteita ja äh, oikein ymmärrä vielä, mitä, mm, mitä nämä EURES-kumppanit ja EURES-muutos, että mitä niillä oikeastaan ajetaan takaa. Esimerkiksi ECRn EURES-jäsenten korvaamisen, korvaamisella kansainvälisillä asiantuntijoilla. En tiedä, ei se nyt oikein istu tähän ainakaan kovin poliittinen ero siinä nyt ei ole noin mekaanisesti, jos me nyt tehtäisiin tällainen toimiva lainsäädäntö palanen, niin silloin sen pitäisi tietysti olla aika yhdenmukainen, selkeä tämänkin määräksen. Mitä palkka, palkkioihin tulee, kuen eh, muutosehdotus näyttäisi haluavan eh, pitää eh, tällaiset palkkiot voimassa, mitä tulee sitten työnantajatyöntekijäpalveluihin työntekijäpalveluihin kun sen sijaan me kaikki muut katsoimme, että ei ollut ollenkaan sen hengen mukaista, mitä tällä lainsäädäntöä pyritään. Siis jos kuka haluaa edelleen jotain velotettavan näistä palveluista, jos kuka voisi perustella tämän, niin on se hyvä. Artikan 14 on minusta tämä keskeinen artikla koko asiakirjassa, joka e-, edellyttää sitä, että kaikki Äh, jäsenmaat, kaikki nämä vapaat työpaikat tähän portaaliin sitten äh, ladata. Mm, me äh, suhtaudumme tähän aika myöntämielisesti, niin kuin herra Beckerkin totesi. Ja se on, tämä on hyvä myönteinen idea. Ja kun sitten te, te, tehdään selväksi se, että nyky, nykyaikana tämä järjestelmä ainakaan toimii, esimerkiksi Saksasta on 6500 000, Briteistä miljoona 8 000 Italiasta, 50 000 Ranskasta näitä vapaita työpaikkaa. Ei se nyt vaikuta oikein uskottavalta, eikä se ole vallankaan tasapainoinen järjestelmä, eikä millään muuta, muotoa ainakaan edesauta, edesauta jäsenmaiden välillistä yhteistyötä. Tämä pitää nyt oikeastaan ensinnäkin. Give the floor to, uh, Madam. Kiitoksia edustaja Sidnanska, ECR-ryhmästä, olkaa hyvä. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade dovolte aj mne. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, kiittää äh, esittelijämme herra Beckeriä. Hän on tehnyt oikein hyvää työtä ja uskon, että yhteistyö välillämme sujuu aivan esimerkillisesti. Olen hyvin kiitollinen äh, mahdollisuudesta käydä avointa ja rakentavaa keskustelua. Itse suhtaudun tähän aiheeseen varsin käytännönläheisesti. On tärkeää ensinnäkin äh, tehdä hanke tunnettavaksi, tunnetuksi. Äh, ihmisten tulee kuulla siitä, tietää siitä. Siksi olenkin ihan samaa mieltä herra Beckerin kanssa, joka viime tapaamisessamme totesi, että tietoa ohjelmasta tulee levittää huomattavasti entistä paremmin. Toinen äh, tärkeä seikka mm, erityisesti syrjäyt, syrjäytyneissä ryhmissä on koko joukko työttömiä, mm, ajatellaan vaikkapa vammaisia tai sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia, niin on äärimmäisen tärkeää myös mahdollistaa heidän liikkuvuutensa työntekijöinä. Ja siksi tämä yhteinen pyrkimys poistaa rajoja EURESilta ja sen toiminnalta on äärimmäisen tärkeää. Yhdessä haluamme päästä tilanteeseen, jossa esteet on poistettu ja myös muun muassa vammaisilla on pääsy eurosverkostoon. verkostoon Sitten vielä yksi huomio Slovakiasta. Minulla on ihan konkreettista kokemusta ja toteaisin, että selvät säännöt ovat äärimmäisen tärkeät. Ennalta täytyy tietää, miten mikäkin toimii. Ja Siksipä toteaisinkin, että kumppanien ja jäsenten aseman tulisi koko järjestelmässä olla erilainen. On tärkeää, että jäsenvaltiot itse kuitenkin voivat päättää, ketkä voivat osallistua EURES-verkostoon. Kyse on julkistamis- ja julkistamatta jättämissäännöistä muun muassa. Ilmeistähän tämä on. Mutta mielestäni tässä tulee huolehtia asioista niin, että jos on yksityisiä työn välittäjiä, jotka täyttävät tietyt kriteerit, niin mielestäni niiden pääsyn jäseneksi tulisi tapahtua automaattisesti. Jos kriteerit täyttyvät, niin mielestäni kumppanuuden on oltava automaattinen. Jos kriteerit eivät täyty, niin sitten tietenkään ei. Ja olen kyllä herra Pekkerin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että jos löyhennämme näitä laatukriteereitä, niin sitten luonnollisesti täytyy olla mahdollisuus myös poistaa jäsenyys. Kiitos vielä kerran hyvästä yhteistyötä tähän mennessä ja sehän tulee jatkumaan sitten seuraava tapaaminen Strasbourgissa. Kiitoksia. Kiitos, Madam Jabalova. Kiitoksia seuraavana jostain Jabalova Aldesta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset edistelijä Beckerille ja varjoesittelijöille heidän huomioistaan ja erittäin hienosta keskustelusta. Työvoiman liikkuvuus Euroopan unionissa on hyvin tärkeä tekijä työllisyyden tukemisessa, erityisesti nuorten työllistymisen tukemisessa, joten tämän asetuksen hyväksymisen Nopeus on tärkeää. Meidän pitäisi ottaa vastuuta siitä, että siirrymme nopeasti eteenpäin. Uskon, että kaikki varjoistelijat ovat samaa mieltä tässä. Meidän täytyy varmistaa se, että eurossa verkosto on saatu ajan tasalle, että se on nopea, moderni ja että kansalaiset sen tuntevat hyvin Euroopan unionissa. Muutama huomio tarkistuksiin liittyen niihin, joita minä esitin. Ensinnäkin ähm, ilmoitukset, joita Eurohissa julkaistaan, niitä pitäisi olla enemmän. Myöskin äh, harjoittelupaikkoja äh, pitäisi julkaista Eurosissa, eikä sopimustyypin mukaan pidä rajoittaa äh, ilmoituksia. On tärkeää, että nuoret voisivat löytää kaiken tyyppisiä tarjouksia, ähm, harjoittelu, oppisopimus, tarjouksia tai varsinaisia työpaikkoja. Meidän keskittyä erityisesti nuorten työnhakijoiden tilanteeseen. He todennäköisemmin siirtyvät työpaikan perässä. Toinen seikka on se, että eh, vapaiden paikkojen pitäisi olla periaatteessa avoimia kaikille, joilla on laillisesti oikeus tehdä työtä Euroopan unionin alueella. Minä olen sitä mieltä, että tietyn tyyppiset työpaikat voidaan varata maan kansalaiselle esimerkiksi kansallisen turvallisuuden syistä, mutta periaatteessa työpaikkojen pitäisi olla avoimet kaikille, joilla on laillinen oikeus työtä tehdä. Minä tein tarkistuksia, jotka liittyvät Euroopan unionissa työnhakijoihin, työnhakija sanaan. Minä siis muutin tämän sanan työnhakija. Näin voimme keskittyä todellakin henkilöihin, joita etsivät. Ja ehdollisen pitäisi olla mielestäni myöskin ilmainen. Tämä oli kolmas seikka. Sen pitäisi olla käyttäjäystävällinen. Sen pitäisi voida tarjota verkkopalveluja, jotta voitaisiin vähentää kuluja ja saada suora pääsy verkostoon meidän pitäisi tukea rajat ylittäviä euroskumppanuuksia, erityisesti minun alueeni kaltaisilla alueilla. Tämä on tärkeää. Ja tässä katson Slovakian kollegaan ja Itävallan kollegaan. sitten viides seikka, yksityisten toimijoiden tärkeä rooli, kun ne tarjoavat palveluja Eurofissa, on otettava huomioon, äh, yksityistoimet voivat olla hyvin tehokkaita, hyviä kumppaneita, niiden roolin pitäisi olla selkeä, eurosin pitäisi olla niille houkutteleva ähm, eikä taakka, jotta ne liittyisivät eurosverkostoon. Me toivottavasti voimme hyvin nopeasti tämän asetuksen Euroopan parlamentissa hyväksyä, sillä uskoakseni nykyinen työmarkkinatilanne Euroopassa vaatii nopeaa, kattavaa työmarkkina uudistusta ja meidän täytyy voida tarjota Euroopan työttömille toivoa ja mahdollisuuksia. Eli odotan ähm, innolla tämän mietinnön loppuun saattamista varjoesittelyiden kanssa ja kiittäisin yhteistyöstä tähän mennessä. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia edustaja Paloma Lopez GUE-ryhmästä, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos ja oikein hyvää päivää teille kaikille. Aivan ensin haluan kiittää kaikkia osallistuneita tämän äh, mietintöluonnoksen valmistelusta. Me kueryhmässä olemme tehneet joukon tarkistuksia, jotka pyrkivät korostamaan, korostamaan tiettyjä kysymyksiä. Ensinnäkin, äh, kun puhutaan liikkuvuudesta, äh, liikkuvuus ei ole enää ainakaan Etelä-Euroopassa mitenkään vapaaehtoista. Kriisi on iskenyt niihin kovasti, pyönkiristyspolitiikka samoin, ja nyt kriisistä tietenkin äh, on pyritty näillä keinoin pääsemään, mutta eipä ole päästy. Joten äh, meillä etelässä liikkuvuus ei perustu ollenkaan enää vapaaehtoisuuteen ja pää äh, me emme suhtaudu siihen mitenkään myönteisesti, koska se on pakollista, pakotettua, koska työtä ei kotopuolesta kerta kaikkiaan millään keinolla löydy. Meidän mielestämme näiden palvelujen tulee olla luonteeltaan julkisia. Ne eivät voi perustua yksityiseen aloitteeseen. Meillähän on joitain esimerkkejä tästä muun muassa Espanjassa. Tällöin tapahtuu syrjintää erityisesti haavoittuviin ryhmiin kohdistuvaa syrjintää, jotka eivät mitenkään voi löytää työtä kunnollisilla ehdoilla. On erilaisia nettisivustoja, jotka hallinnoivat työpaikkoja, niin kysyntää kuin tarjontaakin, ja kyllä näihin täytyy tietenkin äh, kohdistua kunnollinen valvonta. Me emme missään nimessä hyväksy sitä, että työntekijöiltä kannettaisiin jonkinnäköistä maksua. Tämän täytyy olla täysin ilmainen palvelu. Valvontaa mielestämme on aivan liian vähän niin äh, näiden äh, jäsenten valvontaa kuin muutakin valvontaa. Valvonnan taso ei missään nimessä ole riittävä. Tämän lisäksi katsomme, että työmarkkinaosapuolten tulisi voida huomattavasti ehdotettua paremmin osallistua EURES-verkoston toimintaan, erityisesti ajatellen sen valvontaa sekä työsyrjintää, jota muuten voi tapahtua. Kiitoksia. Thank you, Jean Lambert from the Greens. Kiitoksia vihreästä Jean Lambert, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun tässä Thomas Messerin eh, eh, suulla. Hän on täällä eh, varjoesittelee, mutta ei päästä paikalle. Mutta ihan omasta päästäni seuraa kommentti ensin tähän. Eli reagoisin siihen, mitä äsken, äsken kuultiin. hän siirtyvät työn perässä eri syistä ja yksi mitä tässä pyritään nyt aikaan saamaan Euresin kautta, on varmistaa tämän kokemuksen mahdollisimman myönteinen luonne kaikissa vaiheissa. Eli tämä on tämä tiedotuspuoli nimenomaan, joka, joka tässä, tässä on olennainen. Nyt sitten Tamashin ide, ideoihin. Ensinnäkin me haluaisimme, että eurisjärjestelmä järjestelmä olisi enemmänkin kuin vain tällainen nettisivu. Haluaisimme yksityisten yritysten mukaan tuloon paljon voimakkaammaksi, niin että ilmoittelu työpaikkojen kautta sillä tavalla virkistyisi, EURES kaikin tavoin aktivoituisi. Kysymyksessähän on EURESin avustajien työpanoksesta se muokkaa sen lopullisen muodon, ja tätä pyrimme, haluaisimme ammattimaisemmaksi Kaiken kaikkiaan haluamme painottaa EURES-neuvonantajien roolia henkilökohtaisen palvelun tarjoajina niin, että sitten työnhakija pystyy tekemään valistuneita ratkaisuja ylipäätänsä harjoittaessa tätä vapaan liikkuvuuden perusoikeuttaan. Haluamme palvelujen ja niiden valvonnan tasoa parantaa e-, erilaisten suositusten kautta esimerkiksi niin, että olisi suoraa seurantaa ja tällaista tämän valvonnan tukipalvelujen teostamista myöskin peräänkuulutamme. Haluamme äh, kansallista äh, panostusta parannettavan, mitä tulee laadukkaaseen äh, neuvontapalveluihin. Pyrimme kuitenkin jo esimerkiksi vapaan liikkuvuuden direktiivin kautta syntyneiden elinten kanssa tehtävä yhteistyötä tehostaa Äh, haluamme äh, parantaa äh, kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien työnsaantimahdollisuuksia, näitä saatavuuksia, saatavuutta parantamalla. Ja tietenkin syrjimättömyys on yksi kulmakivistä, yksi työmarkkinapolitiikan peruskulmakivistä muutenkin. Haluamme integroida jo nykyään voimassa että käytössä olevat menettelyt tähän uuteen järjestelmään varjoesittelemme äh, ahkarista tulee kyllä sitten työskentelemään Beckerin kanssa etsimään äh, uusia ratkaisuja ja uusia kompromisseja EURES-palvelujen tehostamiseksi. Uh, Kiitoksia Laura Agia, EFDD-ryhmä, olkaa hyvä. E, soprattutto grazie al... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kollegaa Meisteri Beckeriä Toivottavasti että tarkastukset, toivon, että tarkastukset, joita me esitimme, eivät äh, ole sellaisia, että kollegat näkevät ne vain kritiikkinä. Kun Euroopan unioni tarjoaa välineitä, niitä pitäisi käyttää tehokkaasti. Niitä pitäisi käyttää yhteistyössä niin, että voimme luoda synergiaa. ja sellaista työllisyyspolitiikkaa, joka on tehokasta. Ainakin osittain, sillä en usko, että EURES on ratkaisu, joka koko työttömyysvitsauksen poistaa, mutta ainakin sen pitäisi voida helpottaa vaikeuksissa olevien ihmisten tilannetta. Voisin jakaa viestini eri osiin. Me pyrimme tekemään uusia ehdotuksia sen lisäksi, mitä oli jo ehdotettu. Me pyysimme ottamaan mukaan tarkistuksen, jossa käsitellään työllisyyspolitiikan vastuuta ja sitä, että se pysyy kansallisella tasolla. On selvää, että meillä on Rensin työohjelma. Me emme siitä pidä, mutta joka tapauksessa olemme sitä mieltä, että työllisyyspolitiikan vastuun pitäisi pysyä kansallisella tasolla. Ja sitten yksi asia, jota haluaisin korostaa, on se, että meidän ei pitäisi delegoitujen säädösten kautta siirtää toimivaltaa komissiolle, sillä tämä vie meiltä parlamenttina mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä. Ja sitten kun viitataan maksullisiin palveluihin, olen sitä mieltä, että tällaisina aikoina tämä ei ole tarpeen eikä edes sopivaa. Ei ole tarpeen todeta, että pääsy näihin tietokantoihin voi olla maksullinen. GUE-kollegamme korosti liikkuvuutta eräissä maissa, kuten Italiassa hyvin usein tämä ei ole mahdollisuus, vaan pakko, mutta niillä alueilla, joilla tämä on mahdollisuus, Eurosin kaltaiset välineet saattavat rohkaista liikkuvuuteen. Me toivomme, että työllisyyspolitiikasta tulee tehokkaampaa, erityisesti kotoisen työllisyyden suhteen varjoesittelijöiden kokouksessa me voimme keskustella näistä asioista. Uskoisin, että meidän pitäisi ottaa mukaan viittaus ei vain talouden, mutta myöskin sosiaalisiin indikaattoreihin. Hyvin usein uskoakseni me unohdamme sosiaaliset äh, erot ja tämä voisi kuitenkin olla jotakin, mikä olisi hyvä ottaa mukaan. Pääsyn helppous. Tämäkin mielestäni on lisäarvo. Mitä tehokkaammin me kommunikoimme ja mitä kattavammin niistä mahdollisuuksista, joita Euroopassa saattaa olla auki, sitä tehokkaampi toimemme on. Sosiaalinen suojelu myöskin on arvo, vaikka sitä ei mainittu. Ehkä meillä voisi olla älypuhelimiin sovellus, joka tekisi tiedonvaihdon helpommaksi. Minä en pidä siitä, että se suhtaudumme jotenkin kevyesti näihin verkostoitumismahdollisuuksiin. Monet nuoret ovat läheisissä yhteyksissä keskenään ja se, mitä Eurooppa heille tarjoaa, pitää tarjota niiden välineiden kautta, jotka ovat lähellä nuoria. Näin toiminta olisi tehokkaampaa. Tämä on jotakin, mitä voimme tarkastella syvällisemmin myöhemmin, mutta uskon, että kun työntekijä kohtaa tilanteen, jossa hänen pitää päättää, lähteekö hän ulkomaille töihin. Eurosen ei pitäisi pysähtyä tähän. Sen pitäisi tarjota myöskin muuta asiaan liittyvää tukea, kun ihminen lähtee ulkomaille töihin. Eli sen pitäisi tarjota tukea työntekijöille. Ja tämän tuen pitäisi olla täysin ilmaista. Me suosittelemme seurantaa ja läpinäkyvyyttä. Meillä tulisi olla julkisia raportteja. Meidän tulisi pyrkiä kysyntää ja tarjontaa tukemaan, sillä usein työnhakijoita on hyvin paljon, mutta tarjontaa vähän. Ja meidän pitäisi myöskin rohkaista kotoista työllistymistä, totesinkin sen jo. Eli vielä haluaisin todeta, että olen täysin varmasti tekemään yhteistyötä kollegoiden kanssa. Tarkistukseni eivät ole vain kriittisiä, olen valmis yhteistyöhön. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Mann, olkaa hyvä. Ja Kiitos puheenjohtaja. Kun kirjoittaa mietinnön, johon sitten tehdään 699 tarkistusta, niin yleensä kyse on ihan kamalan huonosta mietintöluonnoksesta, jota meidän täytyy täydentää. Nyt on kuitenkin aivan päinvastoin. Tämä on erinomainen luonnos, ja kun katsoo näitä tarkistuksia, joita edustajilta on tullut, niin oikeastaan ne kaikki menevät ihan samaan suuntaan, ovat samansuuntaisia, ja se on hyvin rohkaiseva merkki. Kun ajatellaan, eh, että mitä täällä Euroopan tasolla tehdään ja mitä saadaan aikaan, eh, niin täytyy pyrkiä eurooppalaiseen lisäarvoon. Ja nämä kumppanuudet, euroskumppanuudet mielestäni eh, ovat todella toimivia, hyviä esimerkkejä, toimivia malleja, joista meillä on hyviä kokemuksia niin meillä Saksassa kuin naapurimaissakin. Ja kun nuoret haluavat lisätä liikkuvuuttaan, niin heitä on se, tässä tuettu kannattava. Henkilökohtaisesti he ovat motivoituneita, mutta Tämän lisäksi heitä täytyy tukea tässä ja tätä vartenhan nyt on erilaisia toimielimiä. Ja jos saamme todella laadukasta ammattimaista tukea liikkuvuudelle, ei tämä nyt suoranaisesti liity rahaan, mutta toki myös rahaan ja tiedottamiseen, niin tämä kun saadaan aikaan, niin hyvä niin, lisää Eurooppaa eikä vähemmän Eurooppaa tässä tapauksessa. Heinz viittasi äsken äh, työmarkkinaosapuolten mukaanottoon tähän työhön, kyllä. Joitain ehdotuksia onkin tehty ja Heinz mielestäni olisi tärkeää, jos katsoisit minun ja Schulzen tarkistusta 670 tässä se, että kuultaisiin kansallisia työmarkkinaosapuolia jo suunnitteluvaiheessa tämän eurooppalaisen koordinaatiotahon kautta. Tästä on hyvää kokemusta jo muiltakin alueilta. Esimerkiksi meillä Saksassa on saatu kyllä hiukan menestystäkin aikaan. Äsken juuri uutisista kuulin, että meillä on alhaisin työttömyystilanne historiassa oikeastaan, eikä tämä itsestään ole tapahtunut. Me haluamme ratkaisuja, olemme halunneet ratkaisuja, laadukkaita työpaikkoja, työpaikkoja, eikä vain työpaikkoja työpaikkojen vuoksi. Ja tätä varten äh, kyllä myös työmarkkinaosapuolia on hyvä kuulla, joten Heinz mielestäni tämä monien äh, toivomus varmasti voidaan ottaa huomioon tässä sinunkin tekstissäsi. Toinen ala, jota pidän hyvin tärkeänä ja olen havainnut, että tässä on muillakin äh, vastaavia tarkistuksia, nimittäin se, että jäsenvaltioilla täytyy olla mahdollisuus poikkeukseen siinä tapauksessa, että että kyseessä olisi työpaikka, joka on paras täyttää paikallisesti niin, että tällaista työpaikkaa ei sitten julkaistaisi verkostossa. Kun ajatellaan vaikkapa harjoittelupaikkoja, on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että harjoittelupaikan kautta ei pseudotyöllistetä ihmisiä. Kyllä meidän täytyy huolehtia siitä, että harjoittelupaikat ovat aidosti laadukkaita harjoittelupaikkoja. Tätä pidän tärkeänä. Ja viimeinen huomioni puheenjohtaja Eurossa rajakumppanuus. Tässä on koko joukko mahdollisuuksia. Mielestäni olisi myös tärkeää pohtia sitä, että eikö voitaisi eh, julkaista monikielisiä julkaisuja juuri raja-alueilla. Kaikkihan eivät aina eh, kasva eh, sillä alueella jolla sitten myös työllistyvät myöhemmin. Eli monikielisyys on hyvin tärkeä asia. Tietenkin siihen menee rahaa, mutta meillä on koko joukko mahdollisuuksia. Ei voi sanoa, että no niin, menkää sinne nettiin, löydätte sieltä muutaman hakutuloksen ja sitten maailma onkin jo avoin. Kyllä tässä tukea tarvitaan ja kyllä Heinz, uskon, että saamme tässä hienosti edistyttyä ja edistettyä tätä tärkeää alla. Ja voimme tehdä selväksi, että meille on äärimmäisen tärkeää, että liikkuvuus ei jää paperitiikeriksi, vaan toteutuu oikeassa elämässä. Ja varmaan tämä yhteinen Euroopan hankkeemme saa myös kansalaisilta lisää tukea, kun heistä näin huolehtimme. Kiitos. Lenners. Yes, thank you very much, Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja ja, ja kiitos Hans Beckerille tästä luonnoksesta. Olen Thomas Mannen kanssa yhtä mieltä siitä, että muutosesitysten suuri määrä välttämättä kieli huonosta perustyöstä, vaan pikemmin päinvastoin. Kuten tässä on jo paljon sanottu, en lähde sitä toistamaan, mutta kolme seikkaa minulle tärkeitä. Ensinnäkin, jos todellakin haluamme, haluamme ö, uuttaa tästä Euroopan unionin liikkuvuuspotentiaalista lisää työvoimaa, meidän pitäisi erityisesti kannustaa naapurin, naapurein olevia jäsenmaita paljon läheisempään yhteistyöhön eurosen kautta näissä raja, rajaseuduilla, koska juuri näillä seuduin tuntuu siltä, jos halutaan työ, työllisyyttä parantaa, työttömyyttä vastaan taistella, kannattaisi nimenomaan panostaa sellaisiin seutu, sellaisille seuduille, joissa rajan ylittämistä, ylittäminen on mutkattominta ja jossa rajat ylittävät potentiaalit ovat paremmin hyödynnettävissä. Yksityisten työvälityspalvelujen lisääminen aika monissa jäsenmaissa on aika hyvät kokemukset jo tästä, kun yksityiset työvälityspalvelut on kytketty tähän toimintaan mukaan. Kaikissa jäsenmaissa ei tällaista kokemusta ole läheskään mutta lisäarvo on toistaiseksi osoittautunut aika hyväksi niiltä, niissä, joita sitä on kokeiltu. <clears throat> Minä, minun kotiseudullani, ainakin kun ihmiset lähtivät ulko, ulkomaille töihin, päät, eh, jossain vaiheessa veroviranomaisten kanssa sitten joutuvat hankaukseen. Ei tiedetty, mitä veroa pitää missäkin kantaa ja maksaa. Sen, siinä olivat sitten pelissä kahdenväliset eh, verosopimukset jäsenmaiden välillä esimerkiksi. Tämä on työsarka, jota Euroskin voisi hiukan paremmin kyntää. Jos kerran mietitään näiden liikkuvien työntekijöiden tulevaisuutta, pitäisi myöskin sitten paitsi, paitsi kiinnittää huomiota sosiaaliturvaan, myöskin tällaisiin verot, verotteknisiin seikkoihin, etteivät ihmiset joudu sitten pettymään taikka joudu hankauksiin veroviranomaisen kanssa äh, jälkikäteen. Nämä olivat nämä kolme pääkohtaa, jotka haluaisin t- vielä tähän ympätä mukaan ehdotukseen, joka on muuten kyllä hyvä tämä luonnos. Kiitoksia. <clears throat> Sofia Rebeiro. En primer lugar, queria também agradecer ao colega Becker por excelente trabalho que tem tido. Um, quanto... Kiitos. Mielestäni herra Becker on tehnyt aivan erinomaista työtä. Haluan häntä siitä kiittää. Muutama huomio. Minäkin tulen eteläisestä Euroopasta, olen portugalilainen, ja jos puhutaan rajat ylittävästä liikkuvuudesta, niin usein kuulee, että nuoria ihmisiä tulisi suorastaan velvoittaa lähtemään työn perässä ulkomaille, mutta minun mielestäni näin ei, ei voi olla. Tämä ei ole oikein. Kyse on mahdollisuudesta, mahdollisuudesta tehdä päätös lähteä ulkomaille. Ähm, monet jäävät mieluummin kotimaahan työhön ja sekin meidän täytyy ymmärtää ja meidän täytyy katsoa, että käännymme niiden nuorten äh, puoleen, jotka ovat kiinnostuneita. Ja joka tapauksessa kyse täytyy olla tarjonnasta, siitä, että me tarjoamme tällaista mahdollisuutta. Meillähän työttömyys on Äh, järkyttävän suuri ongelma ja meillä kaikilla on vastuumme luoda mahdollisuuksia ihmisille päästä työhön toivoissaan. Ja liittyen siihen, mitä herra Lena äsken sanoi, äh, ja tuo verovelvollisuus, tässä on mielestäni toinenkin ongelma tässä liikkeessä jatkuvuudessa, nimittäin pätevyys. Meillä esimerkiksi on äärimmäisen päteviä nuoria, jotka mielellään lähtisivät ulkomaille työhön, mutta tämä on sitten hyvin vaikeaa, koska esimerkiksi heidän todistuksiaan ei tunnusteta, joten tässä meidän täytyisi kyllä tehdä huomattavasti vielä työtä. Kiitos. Edustaja Maitaan. You had asked for the floor. Pystykö Mattan, pysty puheenvuoro? <clears throat> Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Eurosiin liittyen me olemme hyvin harmissamme. Kuuntelin kaikkien puheenvuoron käyttäjien eh, kantoja. Eh, Liikkuvuus mahdollisuus löytää kaikkialla Euroopassa työpaikka, erityisesti mahdollisuus nuorille. Kyllä todellakin tämä on hienoa, kaunista. Tämä on oikein eh, kaunis toive, mutta meillä on kuitenkin yksi pelko, se, että me äh, matalan palkkatason maista siirrämme työntekijöitä niihin maihin, joissa palkkataso on korkeampi tai jopa erittäin hyvä, mutta jotka ovat sellaisia, joissa on jo paljon työttömyyttä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että nämä lähtömaat tyhjenevät, joissa palkkataso on liian matala, jotta sillä voisi kunnolla elää. Myöskin ähm, pätevät henkilöt pakenevat maihin, joissa palkkataso on korkeampi ja siellä työttömyys ei laskekaan. Eli me nyt äh, leikkaamme peittoa jalkopäästä ja lisäämme sitä yläosaan. Eurossa tulee olemaan konkreettisesti työnvälitystoimistojen äh, väline niiden, jotka osaavat näitä työn vuokraus- äh, yrityksiä käyttää. Ne tulevat siitä eh, tekemään lisävoittoa, mutta huomaamme, että nämä työnvuokrausyritykset eh, eh, tekevät suurille suuryrityksille töitä, esimerkiksi telakoille Ranskassa. Eli me rikastutamme näitä suuryrityksiä, jotka hyötyvät inhimillisestä kärsimyksestä, jotka tulevat etsimään työntekijänsä sellaisista maista, joissa nämä saavat pientä palkkaa, he tuovat he vaikka Ranskaan, jossa nämä henkilöt saavat vaikka kaksi kertaa suurempaa palkkaa kuin kotimaassa, mutta se on silti hyvin huono palkkataso verrattuna Ranskan kaltaisen maan normaalin palkkatasoon. Hyvin konkreettisesti me tässä äh, näemme tie, liikenne, uudistuksessa hyvän esimerkin tästä, kun halutaan luoda minimipalkkataso tie liikenteeseen. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Thank you, Madam Sander. Kiitoksia, edustaja Sander. Merci, Madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää jälleen kerran esittelijää hänen työstään ja onnitella häntä siitä, että hän on ollut niin innostunut ja sitoutunut tässä asiassa. Minä haluaisin käsitellä tarvetta ottaa huomioon rajat ylittävä ulottuvuus tässä kysymyksessä. Liikkuvuus nähdään ehkä mahdollisuutena, mutta välillä toteutus on huono. Ja tämä rajat ylittävä liikkuvuus on todellakin väli tila, joka tarjoaa hienoja mahdollisuuksia. Siinä on paljon etuja ja haluaisin esittelijän tavoin korostaa sitä, että tämä rajat ylittävä liikkuvuus on jotakin eh, todellakin, mitä pitäisi roh, mihin pitäisi rohkaista. Ja tämä EURES-väline, sen tulee ottaa huomioon rajat ylittävyys. Luonnollisesti kielikysymykset heräävät, kun liikkuvuutta syntyy. Tämä on yhä enemmän ja enemmän totta myöskin rajat ylittävän liikkuvuuden kohdalla. Euroopan parlamentin jäsenenä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi todellakin rohkaista kielten oppimiseen, mutta siihen asti, kunnes tämä kielten oppiminen on yleistynyt Eurosissa, pitäisi olla välineitä, jotka tekevät mahdolliseksi saada tietoa eri kielillä, kuten kollegani Thomas Mann tässä totesi. Kiitoksia. Thank you. And... Kiitoksia. Edustaja Moran Chartier, olkaa hyvä. Presidente, je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegamme eh, esitteli Bakerin työ tähän erittäin hyvin eh, puolusti ja kasvatti Eurasin edustavaa potentiaalia. Ja monet kollegatkin tässä puheenvuorossa ne tekivät. Haluaisin korostaa tässä sitä, että Euresin kohdalla ei oikeastaan avointa kysymystä ole. Ne, jotka asettavat Euresin nyt kyseenalaiseksi, ovat menossa historian valtavirtaa vastaan. Tämä on hyvin yksinkertaista. Nuorten liikkuvuus, jota Euros tukee, antaa heille lisämahdollisuuden saada työ. Tämä ensimmäinen askel työpaikan saavuttamiseen, jota EURES helpottaa. Siihen liittyy toinen askelma. EURES helpottaa ammatillista liikkuvuutta ja tämä on erittäin tärkeä seikka, jotta ihmiset pystyvät työpaikkansa säilyttämään. Mitään avoimia kysymyksiä tässä ei ole. Kaikki vastustelu on aivan vanhan aikaista. Eurasin pitäisi olla päinvastoin lisäväline, joka tekee nuorille mahdolliseksi taistella työttömyyttä vastaan. Meidän, jos meidän nuorme jätämme sinne, missä he asuvat, se aivan taatusti kasvattaa heidän riskiään joutua työttömiksi ja pitkäaikaistyöttömiksi. Liikkuvuutta tukemalla me voimme helpottaa nuorten työllistymistä ja heidän kestävää työllistymistään. Tämmöinen poliittinen vastuumme mielestäni, tulimme sitten mistä tahansa maasta tai poliittisesta ryhmästä, on se, että tuemme edistettelijä Beckerin mietintöä. Thank you very much for... Paljon kiitoksia kaikista huomioistanne ja kiitoksistanne. Ehkäpä edustaja Becker haluaa käyttää puheenvuoron ennen kuin siirrymme eteenpäin esityslistalla. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Puhun seuraavat puoli tuntia ihan nopeasti vaan. Haluan kiittää kaikista puheenvuoroista ja ehkä nyt joihinkin yksityiskohtiinkin tässä loppupuheenvuorossani vielä menen ja se mitä en tässä nyt ehdi sanoa, siitä puhun sitten ensi kerralla valiokuntakokouksessa ja tietenkin varjoesittelijöiden kanssa tapaamisissamme jo ennen sitä. Vaatimus siitä, että harjoittelijoilla sekä oppisopimuskoululaisilla mm, täytyy olla samat oikeudet kuin työntekijöillä, niin tämähän nyt on aivan ilmeinen seikka. Meidän täytyy luoda mahdollisimman selvät, läpinäkyvät lainsäädäntömääräykset. Muutenhan nämä, tämä ei käy. Ei voi olla niin, että nuoria kohdellaan muuten toisin kuin muita mutta tietenkin tämä potentiaali täytyy pyrkiä säilyttämään niin oppisopimus kuin harjoittelu paikkojenkin suhteen. Se, että täällä todettiin, että koordinaatiotahot korvaisivat EURessa keskukset on varmaan väärinkäsitys. Ei tä- tällaista en ole kyllä ehdottanut. Ja kun katsotaan nykyjärjestelmää tällaisenaan, varmasti näemme, että liikkuvuus Euroopassa on tällä hetkellä 0,3 prosenttia, niin aika ilmeistä on, että, että jotain täytyy tehdä. Semmekin kun esimerkiksi Yhdysvalloissa liikkuvuus on 20-kertaista meihin verrattuna, niin varmasti ilmeistä on, että meidän täytyy korjata nykyjärjestelmää. Ja kun ajattelen tätä uutta EURES-järjestelmää, niin ymmärrätte varmasti, miksi sitä näin kovasti täällä mainostan. Viestintä on hyvin tärkeä. Tämä uusi hanke luonnollisesti menestyy vain siinä tapauksessa, että ihmiset siitä tietävät. Täytyyhän, täytyyhän ihmisten tietää, että eurossa edes on olemassa. Minun ystäväpiirissäni äärimmäisen harva oli kuullut Euresista. Ehkä tämä on ongelma, joka liittyy vain minun ystäväpiiriin ja siihen, miten valitse ystäväni, mutta kyllä ehdottomasti nämä esteet täytyy purkaa myös netissä. kumppanien ja jäsenten välinen ero, kyllä, kyllä tietenkin. Euroopan liikkuvuuden täytyy lisätä avointen paikkojen poolia. Ja myös periaatteessa ei saa tapahtua kansallista etuisuuskohtelua, koska sehän olisi täysin ristiriidassa Euroopan hankkeemme kanssa. Viittasinkin jo tuohon työnhakijat käsitteeseen, tätä ehdotusta kannatan. Ja nyt haluan tehdä selväksi, tässä ei synny minkään näköisiä kustannuksia työn, työnhakijalle. Teen tämän nyt täysin selväksi. Työnhakijalle tämän täysin, maksu, työnhakijalle tämän täysin maksuton palvelu. Ja tästä me tulemme huolehtimaan jatkossakin. Rajat ylittävä toiminta, no tähän ei ole mitään lisättävää. Se on oikein hyvä lisäelementti tähän tekstiin. Kiitän myös niistä puheenvuoroista, jotka vaativat valvontaa. Kyllä, valvontaa tarvitaan ja sitä on tulossakin työmarkkinaosapuolten mukaan ottaminen. Tässä oikeastaan vastaan vain Thomas Mannille. Ilmeistähän on, että työmarkkinaosapuolet ovat äärimmäisen keskeinen toimija tällä alalla. Kun ajatellaan työmarkkina-alaa, työoikeusalaa, niin työmarkkinaosapuolten rooli on aivan itsestään selvä. Ja näin ollen katsonkin, että näiden koordinaatiotahojen varmaankin täytyy olla se kumppani, joka työmarkkinaosapuolia kuulee. Kyllä, Korkealaatuinen liikkuvuus, hyvä huomio. Me emme missään nimessä halua, että tässä syntyy minkään näköistä polkumyyntiä tai halvan työvoiman tarjontaa, ei vaan kyse täytyy, kyseessä täytyy olla ehdottomasti eh, korkea eh, tasoinen toiminta, eh, eikä kyseessä saa olla siis nettisivu, vaan sen täytyy olla työpoliittinen, työvoimapoliittinen väline Euroopan unionin tasolla. Tämän täytyy tapahtua ammattimaisesti ja Eurosin on oltava näkyvä. Talouspoliittisen ohjausjakson liittyvä viittaus oli oikein paikallaan tässäkin yhteydessä. Ja Eurosportaalissa täytyisi myös näkyä, miten hyvin jäsenvaltiot tätä välinettä käyttävät hyödykseen. On tärkeää tietää, että kuitenkin työmarkkinat kysymykset ja työmarkkinatukikysymykset jäävät aivan täysimääräisesti jäsenvaltioiden vastuulle jatkossakin, mutta sitten täytyy kyllä jäsenvaltioilta myös voida vaatia, että ne tämän vastuunsa kantavat. Synergia, kyllä, kyllä. Syrjimättömyys on äärimmäisen tärkeä sekin. Ehdottomasti tuen täysin. Joten kollegat, minä en ole koskaan ymmärtänyt teidän tarkistuksianne minkäännäköisenä kritiikkiä ikinä oman ehdotukseni suhteen. Ei tietenkään, me teemme tässä yhteistyötä, eikä EURES nyt työttömyyttä maailmasta tule poistamaan, senkin varmasti kaikki ymmärrämme, mutta se voi vahvistaa liikkuvuutta, se voi antaa uutta puhtia liikkuvuudelle ja vahvistaa jäsenvaltioiden toimia niiden omassa politiikassa, kun ne havaitsevat, että toiminnan tarvetta on, niin sitten niiden täytyy omassa työmarkkinapolitiikassaan toimia entistä dynaamisemmin, ettei kukaan pääse nukahtamaan, ei, vaan täytyy olla aktiivinen. Sosiaaliset indikaattorit. Mm, tullaan, tulemme katsomaan, että miten ne voidaan ottaa huomioon. Järkevää ehdotus, ehdottomasti tämäkin. Samoin se, että juuri nuorten ihmisten pääsyä vahvistetaan. Ajatellaan kaiken näköisiä älypuhelin sovelluksia. Juu, tällaista tarvitaan. Mehän tiedämme, miten nuoret viestivät, joten tämäkin tämä sovelluskysymys voidaan tietenkin katsoa. Mutta ehkäpä nyt ennen tuota niin täytyy katsoa, että tämä toimii edes, edes tietokoneella en tässä nyt kuitenkaan kiistä sitäkään, että tässä varmaan jonkinnäköisiä budjettirajoitteita Euroopan tasolla eteemme tulee. Ja niin kummalliselta kuin tämä saattaakin kuulostaa, niin näin tässä kyllä myös kotimaan vastuun liikkuvuuden vahvistamisessa. Jaaha, ja tässä jo loppusuora häämöttääkin, rouva puheenjohtaja. Harjoittelupaikkoja ei saa käyttää väärin äh, halvan työvoiman houkuttelemiseksi, ei. Ja harjoittelun äh, puitteissa luonnollisesti on kunnioitettava nuorten äh, ihmisten, nuorten työntekijöiden arvoa. Mehän taistelemme täällä myös nuorten puolesta, eikä nuoria saa käyttää ilmaiseksi hyväksi. Monikieliset julkaisut, totta kai, totta kai eikä liikkuvuus saa jäädä paperille, vaan sen täytyy tapahtua toteutua käytännössä, vaikkakin 0,3 prosenttia liikkuvuutta on kyllä varmaan äh, periaatteessa aika helppokin äh, nostaa sieltä paremmalle tasolle. Äh, komission mielestä esittää, niin saa tässä varmaankin sinänsä lisätehtäväksi, että sen tulisi ottaa mm, yhteyttä alueisiin, että myös raja, raja-alueet ottavat yhteyttä. Minä pidän hyvänä sitä, että yksityiset työvälitystahot ovat myös mukana tässä. Ja kun ajatellaan sitten esimerkiksi sosiaaliturvakysymyksiä, niin tuki on varmasti tarpeen ja tätä tukea tullaan tarjoamaan paras kollega Ribeiro ei missään nimessä nuoria tule pakottaa mihinkään liikkuvuuteen, siis lähtemään ulkomaille. Tämä olisi kyllä täydellinen väärinkäsitys. Kyse on mahdollisuudesta, kyse on tarjouksesta. Todistusten tunnustaminen, pätevyyden tunnustaminen ei vieläkään ole toivottavalla tasolla Euroopassa. Ja tämä EURES-alusta ja sinne lähetettävät hakemukset sekä yritysten työtarjoukset varmaankin äh, ajavat tätä vastavuoroisen tunnustamisen asiaa myös puolestaan. Minä en ollenkaan pelkää, että työvoima alemman äh, tulotason maista nyt siirtyisi jotenkin ongelmallisesti korkeamman tulotason maihin, sillä jos jossakin maassa tulotaso on korkeampi ja siellä on vapaita työpaikkoja, niin hyvänen aika sentään sitten nämä työpaikat täytetään pätevillä eurooppalaisilla ihmisillä ja on aivan yksilösti, mistä nämä ihmiset tulevat. Minä en näe tässä minkäännäköistä vaaraa. En erityisesti kun ajatellaan, että palkat jäsenvaltioissa ovat tietyillä – minimitasoilla, joita ei kuitenkaan saa alittaa. Liikkuvuusmahdollisuutena Kielikysymys on sekin ratkaistavaa. Mielestäni kyllä jo komission lähestymistavassa tämä asia on otettu huomioon. Ja kollega Mohan Chartier, ettei neuvosto nyt sitten tukahduta tätä koko aloitetta. On hyvin tärkeää, että me huolehdimme siitä, että tämä EURES potentiaali käytetään eikä kenenkään anneta tätä estää niin, että eh, nuorten eh, työllistävissä mahdollisuuksia parannetaan tätä kautta. Tässä on tällainenkin sivuvaikutus, kun katsotaan nämä tulevia työmarkkinoita. Kiitän kaikkia varjoesittelyitä, kaikkia valiokunnan jäseniä yhteistyöstä ja tässä lähiviikkoina nyt sitten teemme tästä erinomaisen lopputuloksen. Kiitos. Thank you, Mr. Becker, and thank you for all. Kiitoksia, edustaja Becker, kiitoksia näistä puheenvuoroista ja panoksestanne. Sanoisin nyt muutaman sanasen. Me palaamme edustaja Moran Chartierhen, edustaja Riberon, mutta antaisin vielä muutaman tiedon liittyen aikatauluun. EMP-valiokunnan hyväksyminen EURES mietinnön osalta tapahtuu 7. toukokuuta uskoakseni. Aikataulu on siis muuttunut. Halusin myös todeta esityslistan kohdan 12 suhteen, että meillä ei tule olemaan aikaa sen käsittelyyn, mutta kolmas maaliskuuta on tarkistusten jättämisen takaraja ja mm, valiokunnassa mietintö hyväksytään 24. maaliskuuta. Ja mitä sitten tulee päätökseen sosiaalisen suojelun komitean luomisesta tarkistusten jättämisen takaraja on 3. maaliskuuta ja hyväksyntä 24. maaliskuuta työasianvaliokunnassa. Sitten esityslistan kohtaa 15 Euroopan poli- politiikkojen urbaani ulottuvuus. Evelyn Regner ei ollut paikalla, kun aloitimme kokouksen, kuten mainitsin, mutta hän antoi minulle viestin tähän liittyen ja sanoi, että esitys, että mietintöluonnos keskittyy viiteen asiaan. Ensinnäkin siihen, että kaupunkien pitäisi olla vahvemmin mukana prosessissa ja alueet pitäisi ottaa investointisuunnitelmaan mukaan kolmannekseen enemmän sosiaalisia investointeja ja investointeja ei pitäisi ottaa myöskään mukaan julkisen alijäämän laskelmiin. Sitten meillä on mm, sukupuolta painettava budjettilähestymistapa ja sitten hän vielä viidentenä tuo esiin sen, että toissijaisuus- suhteellisuusperiaatteet ovat tärkeitä kaupungeille – Aikataulu on sellainen, että hänellä ja teillä tulee olemaan rajattu aika pääkohdille, mutta yhteenvetona hän haluaisi minun kertovan teille, että urbaanialueiden kansalaiset ovat avainroolissa, kun haluamme korkealaatuisia työpaikkoja luoda ja taloutta elvyttää. Ja hän odottaa innolla kaikkia tarkistuksianne ja myöskin varjoistelijoiden tapaamista ensi viikolla. Tarkistusten jättämisten sen takaraja on kolmas maaliskuuta ja ensimmäinen huhtikuuta hyväksyminen. Yes. Now we can go back to... Ja nyt voimme palata esityslistan kohtaan 10. Tämäkin on hyvin tärkeä mietintö myöskin äh, työmarkkinaosapuolelle, mutta meillekin luonnollisesti täällä valiokunnassa. Antaisin nyt edustaja Mavan Schachtille puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseessä on siis se, että tämän mietinnön kautta käsittelemme ähm, neuvoston ja parlamentin direktiivialoitetta, joka käsittelee merenkulkijoita ähm, ja koskee tiettyjä jo olemassa olevia direktiivejä. Tämä johtuu siitä, että Euroopan unionin lainsäädännössä merenkulkijat, muistutan nyt kontekstista, on suljettu pois tietyistä direktiiveistä, jotka koskevat työntekijöiden suojelua. Oli siis erittäin tärkeää, että me tämän työn otamme käsittelyyn kaikki yhdessä. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, Agnes Jüngeresia, Ola Tornisia, Alan Essendestä, Alan Däikiä, Patrick Le Harikia, Jean Lambertia, kaikkia varjoesittelijät, jotka ovat mielellään tähän työhön osallistuneet. Minä strategisesti olen myöskin äh, työllisyysasiain ähm, sihteeristön ja Ruobetuun luottanut ja minä toivon, että me aivan työn alusta lähtien pääsemme eteenpäin ja siksi meillä oli kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden kanssa yhteinen kokous, jossa mukana oli myöskin komission ja neuvoston edustaja. Ja tämän mietintö luonnokseni esittelyn jälkeen kaksi EPPn, 19 SND, kaksi ALDEN, yksi vihreiden, viisi F, EFDD ja kolmen sitoutumattomien tarkistusta on esitetty, eli 34 yhteensä. Kiittäisin kaikkia niitä, jotka ovat näitä hyvin rakentavia tarkistuksia esittäneet. Ne heijastelevat äh, sitä henkeä, jossa työtä on tehty tämän mietintön parissa. Ja minä olen erittäin tyytyväinen siihen, että nämä tarkistukset äh, niistä näistä 34 16 on lähestulkoon identtisiä mietinnön sisällön kanssa. Eli meidän koordinointityömme, ähm, yhteistyömme ja kaikkien ajatukset on otettu huomioon ja tämä helpottaa asioita suuresti. Meidän pää tavoitteemme, kaikkien esittelijöiden päätavoite on se, että pyrimme olemaan mahdollisimman uskollisia sille sopimukselle, joka on saatu aikaan työmarkkinaosapuolten ja varustamojen välillä. Me halusimme saada aikaansa mietinnön, joka vastaa tätä sopimusta. Erityisesti Jean Lavrien tarkistus 19, joka korostaa sitä, että ähm, tämän kasvun tulee ottaa mukaan ottavaa. Se on näillä linjoilla myöskin tarkistus 22 SND-ryhmältä, joka korostaa sitä, että ilon periaatteet tulee ottaa huomioon myöskin merinologian työssä. Tietyt tarkistukset uskoakseni, tarkistus 21 ja 23, pyrkivät välttämään hallinnollista liiallista taakkaa. PK-yritykselle me kiinnitämme siihen erityistä huomiota ja luonnollisesti tässä monet toistavat, että on tärkeää parantaa merenkulkijoiden työolosuhteita. Tämähän on yleinen pyrkimyksemme. Kiitokset Jeanille, joka on erittäin sitoutunut tämän asian käsittelyyn. Niistä to- teknisistä ongelmista, joita saattaa koitua, olemme pyrkineet ratkaisemaan ne, jotka voidaan ottaa mukaan erityisesti EFDDn tarkistus numero 18. Meillä on nyt lainsäädännön mietintö kyseessä tässä, emmekä me voi siksi viitata kuin olemassa oleviin virallisiin asiakirjoihin. Eli tällä hetkellä työmarkkinaosapuolten ja varustamojen välinen sopimus ei ole virallinen asiakirja. Me voimme ottaa sen luonnollisesti huomioon keskustelussamme ja työssämme, mutta me emme voi viitata siihen tässä lainsäädännöllisen menettelyn puitteissa. Tässä olivat ähm, perusperiaatteissa ne äh, asiat, jotka olivat meidän työssämme äh, kaikkein äh, tärkeimpiä. Ja liittyen tähän sopimukseen, johon äsken viittasin, kuten tiedätte mietinnössäni, niin otin mukaan viittauksen uusiin teknologioihin ja siihen, että työmarkkinaosapuolten kuulemista pitäisi parantaa ja tämä on asia, jossa kaikki poliittiset ryhmät tai eräät poliittiset ryhmät olivat varovaisia ja toiset taas yhtyivät tähän ajatukseen. Hyvin pian meillä tulee olemaan Strasbourgissa kokous 12. päivää maaliskuuta Strasbourgin täysistuntoviikolla, jotta voisimme luoda kompromissitarkistuksia, jotka olisivat mahdollisimman laajoja. Me otamme huomioon komission äh, anteeksi, kalastusasian valiokunnan kannan tässä asiassa. Ja lopuksi haluaisin vain muistuttaa siitä, että muutamia kielellisiä virheitä on tapahtunut. Äh, minä laadin mietintöni ranskaksi ja se on käännetty englanniksi ja haluaisin muistuttaa siitä, että artikla 5.2 minun tarkistuksessani on kappaleet tarkistus 15 on kappaleet 1 ja 2 ja me korvamme myöskin tämän äm, viittauksen termin transfer, että olisimme työmarkkinaosapuolten kanssa samoilla linjoilla. Eli tässä oli minun äh, alustukseni ja nyt mielelläni ja kuuntelisin kaikkien varjoesittelijöiden ähm, kantoja liittyen tähän esittelyn. Kiitoksia. Time. Paljon kiitoksia. Meitä alkaa nyt aika loppua, mutta olen varma siitä, että varjoesittelijät hyvin tiiviisti käyttävät puheenvuoron, joten nyt antaisin puheenvuoron eräälle kaikkein tiivimmistä puhujista. Janneros, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Yritetään nyt sitten puhua, puhua osua naulan kantaan. SED-ryhmä ensinnäkin tukee mietintönne päälinjoja. Tietenkin, koska tässä nyt sitten ollaan samalla linjalla jo työmarkkinaosapuolten keskenään saavuttaman sovun kanssa. Hyvä, hyvä, että meillä on palaveri maaliskuussa, koska olen ihan vaku, vakuuttunut, että pystymme työstämään näitä, tätä muutosesitysnivaskaa, jotka lähinnä kohdentuvat johdata osaan. Ja meidän ryhmällämme olisi tärkeää, että tämä itse mietintö sitten parantaa merenkulkijoiden oloja uuden teknologian myötävaikuttamana – Sehän mahdollistaa merimiesten elämää kovastikin, koska, koska jos kerran tekniikkaa on olemassa ja käytettävissä, niin miksei sitä sitten käyttäisi hyväkseen. Ja kuten, kuten sanottu, uskon, että saamme hiotuksi hyvät kompromissit tämän, tähän tekstiin. Paljon kiitoksia. ECR-ryhmästä edustaja Gerikö. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan esittelijämme kiittää yhteistyöstä, hyvästä yhteistyöstä. Mielestäni yhdessä tässä olemme luomassa hyvää mietintöä ja hyvää pohjaa komissiolle sen jatkotoimia varten. Ennen kaikkea Olemme keskittyneet äh, työmarkkinaosapuolten kanssa käytävään vuoropuheluun ja ottaneet työmarkkinaosapuolet huomioon. Näin täällä jo todettiinkin. Ja nyt äh, kun katsotaan näitä tarkistuksia, itse olen äh, kahdessa kohdassa ehdottanut myös keski, pienten ja keskisuurten yritysten huomioon ottamista – sinisessä teollisuudessamme. Euroopan unionin on kuitenkin säilytettävä kilpailukykynsä. Ulosliputus halpamaihin merimiesten kustannuksella ei saa tapahtua. Meillä täytyy olla reilut työskentelyolosuhteet kaikille EU-ssa. Tästä puhun tarkistuksessa 21. Sitten 22 ja 23 tarkistuksissa puhutaan ihan käytännön sovellutuksista sekä erityisesti niin näistä aiheutuvista kustannuksista erityisesti pienimmille yrityksille ja siksipä näiden tarkistusten kautta äh, vetoon, että keskityttäisiin vain juridisteknisiin kysymyksiin ja puhuttaisiin niistä äh, asiapohjalta poliittisten ryhmien välillä aina kuitenkin myös työmarkkinoosapuolten kannat huomioon ottaen. Ilmeistähän on, että me teemme täällä lakeja, jotta äh, työn tekijämme pääsevät kuiville ja jotta ei tapahdu minkäännäköistä vääristymää. Ja tähän meidän täytyy keskittyä. Kiitos. Thank you. I'll give the floor to Van. Kiitoksia. Edustan Jäpalova, Alde, olkaa hyvä. I'm speaking on behalf of Alde Shadow, Ulla. Kiitoksia. Puhun Ulla Tornasin, Ulla Tornasin kanssa puolesta hän on meidän varsinainen varjoesittäminen, hänellä kiittää hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että paljon hänen on ottanut mukaan. Tässä nythän työmarkkinaosapuolet ovat yltäneet sopimukseen tässä asiassa ja meidän on syytä sitä kunnioittaa. Ensimmäinen versio me, hiukan poikkesi sosiaali- näiden työmarkkinaosapuolten sopimuksesta. Nyt on kuitenkin nämä lopulliset ratkaisut tehty, mutta siitä huolimatta – poliittiset ryhmät ovat koko joukon muutosesityksiä lähteneet tekemään, jotka silti vielä poikkeavat tästä perussopim- perussopimuksesta. Jos ajatellaan, että, että nyt on sopu saatu aikaan, hyvin häilyvä, horjuva sellainen, niin tämä, tällaiset ehdotukset suottaa sen vaarantamat. Esimerkiksi Tanskan työmarkkinasopimusten välisiä, välistä sopua tulee aina kunnioittaa, ja sitä ei sitten poliittisin painotuksin saa enää heiluttaa. Oula, Oulan työ kuvastaa tätä periaatetta muutosestyksineen. Ja niin kuin sanottu, yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa on hyvä ja tulee sellaisena myös seuraavassa kokouksessa varmasti jatkumaan. So, uh, Mr. Le- Kiitoksia edustaja Lyjärik. GUE-ryhmästä, olkaa hyvä. Eh, merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Moran Chartierta hänen e, mietinnöstään ja kaikesta hänen työstään. Merenkulkijat ovat e, ihmisiä, jotka tekevät e, hyvin rankkaa työtä kaikenlaisissa ilmastollisissa ja merenkulullisissa olosuhteissa, jotka ovat välillä hyvin vaikeita ja on ehkäpä epä normaalia, että yhteisön äm, sosiaalinen oikeus ei heitä kata. Tämä mietintö ja direktiivi aloite suurelta osin korjaa tämän tilanteen. Ehdottaen sopimusta, jonka työnantaja ja työntekijä osapuoli on tehnyt, joka turvaisi oikeudet. Me tuemme tätä ja me tuemme monia tarkistuksia, jotka ovat hyvin positiivisia, joita on tässä yhteydessä esitetty. Meidän täytyy pyrkiä näitä ratkaisuja puolustamaan myöskin neuvoston kanssa käydyssä neuvottelussa. Kiitoksia you. Um, well, um, the timetable. Kiitoksia. Aikataulu, mainitsinko tämän? Hyväksyminen valiokunnassa ensimmäinen huhtikuuta ja äänestys täysistunnossa toukokuun täysistunto viikolla. Tämä on aikataulu. Haluaisin nyt tervehtiä kaikkia nuoria vierailijoita, joita meillä on nyt täällä valiokunnassamme vieraina. Lämpimästi tervetuloa. Tämä kokous ei enää jatku kovinkaan kauan aikaa, mutta toivottavasti jotakin mielenkiintoista täällä pääsette kuulemaan ja näkemään vierailunne aikana täällä Euroopan parlamentissa. Nyt siirrymme seuraavan asian esityslistalla. Kyseessä on kalastusalustan laivaväen koulutusta koskeva kansainvälinen yleissopimus. Ähm, Sofia Rivero, olkaa hyvä. Agradecer ao Zoltante Niin, e, kiitoksia yhteistyö tämän mietinnön valmistamisessa on ollut hyvää. Aivan lyhyesti tässä on kysymys neuvoston hankkeesta, jonka, jossa jäsen, jäsenmaat pyrkivät sitten ratifioimaan kansainvälisen merenkulkujärjestön koskien merenkulkijoiden koulutusta ja näitä mm, pätevyyskirjoja ja niiden tunnustamiset kaksi jäsen, kaikki jäsenmaat ovat jäseninä tässä sopimuksessa vasta neljä on jäsenmaat on sen ratifioinut. Jos, jos ajatellaan tätä merenkulkijoita, kalastajia, ja, ja heidän pätevyys, äh, pätevyyttään äh, ja, ja ammattitaitoaan, jotka ovat välttämättömiä työn suorittamiseksi. Siitä tässä on kysymyksissä ja se tietysti äh, pitää sitten pystyä osoittamaan virallisiin asiakirjoin ja, ja tutkintotodistuksiin. Ja tässä on nyt nimenomaan kysymys tällaista ammattikoulutuksen ammattikoulutus sen antamasta pätevyydestä ja sen todistamisesta EU e, e ei näitä, tätä sopimusta voi ratifioida kaikkien puolesta, vaan jäsen, jäsenmaat joutuvat sen tekemään kukin vuoron perään. Ja välillä näiltäkään jäsenmaaltakin sitten puuttuu toimivalta näissä kysymyksissä, ja, ja, mikä, mikä on johtanut hankalaan tilanteeseen. Eli tämä on itse asiassa yleisesti, yleisesti ottaen Euroopan unionin kompetenssiin toimivaltaan kuuluvaa asiaa kuitenkin. Se edellyttää sitten erilliset ratifioinnit jäsenmailta. No, EU tietenkin on osapuolena ollut tässä sopimuksessa, kuten sanottu, ja sen on, ma, täytyy mahdollistaa nyt sitten jäsenmaille tämän ratifioinnin ja tämän merenkävijöiden kulkijoiden koulutuksen ja pätevyyden osoittamisen kannalta tämä on olennaista. Öö, parlamentti suhtautuu myönteisesti tähän neuvoston ehdotukseen. Täytyy tiettyä täydennyksenä tehdä. Olen tavannut varjoesittelijät tässä yhteydessä ja tätä olemme päässeet sopuun tästä mietinnöstä ja sen pääpiirteistä. Ja, ää, äh, tässä ovat äh, eri ää, äh, ää, valiokuntien ja puolueryhmien tuki takana. Ja, ja tästä ää, ihan riippumatta näistä äh, pätevyyskirjoista ja muista asioista, totta kai tietenkin pitää sitten myöskin huolehtia kalastajan, kalastusalusten työntekijöiden työsuojeluasioista. Ja tämä on jo sitten problemaattisempaakin paikko, paikka paikoin, koska me joudumme sitten komissiolle ja neuvostolle täältä parlamentista käsin painottamaan näitä, paitsi pätevyys, myöskin työsuojelu, työturvallisuus ja terveysasioita Eli että, että, että, että kaikki sitten sovelletaan, kaikki ratkaisut, sopimukset niin, että työturvallisuus näillä aluksilla sitten todellakin paranee. Tämähän on yksi vaarallisimmista ammateista kalastajina ja merimiehen ammattina ylipäätänsäkään, päätänsäkin ja näin kaiken kaikkiaan maailmanlaajuisessa 24 000 ihmistä on saanut surmansa hukkunut tai muuten joutunut kuoltavan työtapaturman uhriksi. Pitää sitten myöskin edellyttää työntekijöiltä pätevöitymistä ja korkea ammatti, ammattitaito. No niin, nyt sitten varjoesittelijät pääsevät ääneen. Minä sanoin sanottavan. Uh, the floor is up. Nyt uh, avaamme keskustelun ja aivan aluksi annan puheenvuoron Ähm, edustaja Läviorvalle, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jälleen puhun Ulla Tyrnesin puolesta. Vaikuttaa siltä, että minulla ei ole tänään mitään omaa sanottavaa. Ulla haluaa kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta ja tukee esittelijää aivan täysin. Kuitenkin haluamme lisäksi korostaa, että että työmarkkinaosapuolet keskustelivat ja saivat aikaan sopimuksen viime marraskuussa. Ja meidän mielestämme kyllä täällä Empl-valiokunnassa tuo työmarkkinaosapuolten sopimus tulee kaikessa työssämme ottaa huomioon. Ulla haluaa käyttää tilaisuutta hyväkseen viitatakseen keskusteluun, joka 26. marraskuuta käytiin Euroopan ja Kokekan työnantajien sekä ETFn työntekijäjärjestöjen välillä. Ja näin todella myös aikaan saatiin sopimus ja on tärkeää korostaa sitä merkittävää roolia, joka työmarkkinaosapuolella on näissä eurooppalaisissa tuollisuuskysymyksissä. Ja Ulla odottaa kovasti jatkoyhteistyötäkin. Kiitoksia. Gentile. Kiitoksia Elena Gentile. Olkaa hyvä. Presidente, ovviamente condivido. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä jaan suuren osan ajatuksista, joita esittelijä esitti. Todellakin tämä on tärkeä päätös, päätös, jota ollaan odotettu niin, että me voisimme ottaa merenkulkijat paremmin huomioon ja ottaa myöskin huomioon sen, että meidän tulee suojata näitä merinkulkijoita niin, että he ovat turvassa. Tähän liittyy myöskin sen ammattikoulutuksen tarjoaminen heille, joka heille saattaa olla tarpeen. Kyseessä on myöskin se, että haluamme kiinnittää huomion sellaisen talouden alueeseen, joka viime vuosien aikana tietyillä alueilla Euroopan eteläosissa on kaikenlaisista syistä kärsinyt taantumisesta. Eli tämä mietintö todellakin on nyt mahdollisuus äm, tukea hyviä työolosuhteita. Minä olen sitä mieltä, että meri voi olla yksi suurista teemoista, ja yksi mahdollinen suuri kasvun lähde ja alue, mutta meidän täytyy tämä toteuttaaksemme luoda oikeat olosuhteet. Me tarvitsemme laatuisia työpaikkoja ja tämä toteutuu tiedon tarjoamisen ja turvallisuuden turvaamisen kautta. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nopeasti saada tämä aloite hyväksyttyä koska se on tarpeen ja koska myöskin yritykset kipeästi odottavat tätä päätöstä. Kiitoksia. From the ECR group? No, you don't want to say some... ECR-ryhmästä haluttu käyttää puheenvuoron, ette halunnut käyttää puheenvuoroa. Guesta siis, äh, edustaja Zuper. Obrigada, senhor presidente. Um, nós uh, estamos uh, em geral de acordo com, com Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme aika lailla samoilla linjoilla tämän mietinnön kanssa. Olemme yhtä mieltä neuvoston ehdotuksen kanssa. Ei tässä ole paljonkaan muutettavaa meidän mielestämme. Meistä tämä yleissopimus ja sen ratifiointi jäsenmaiden taholta on selkeä edistysaskel askel ja edesauttaa mm, kaikkien merenkulkijoiden koulutuksen parantamisessa ja pätevöitymisen lisäämisessä. Tässä yhteydessä on kuitenkin mielenkiintoista se, että, että, että, että tässä puhutaan vain tällainen keski, keskisuurista aluksista. Se, täytyy muistaa, että kalastuksesta eh, suurin osa tapahtuu eh, pien, pienissä, pienissä aluksissa, pienten alusten voimin, jolloin sitten nämä määräykset eh, eivät ollenkaan koske näitä. Ja siellä näissä aluksissa, näillä aluksillahan nämä työolosuhteet ovat aivan erityisen heikot yleisesti ottaen. Mutta kuten sanottu, tätä nyt ei ole tarko- tarkoin sen tarkemmin otettu huomioon, koska nämä tulot ovat aika matalat ja siellä sitten sattuu myöskin huonoissa oloissa vakavia, jopa kuolemaan johtavia tapaturmia. Ja, ja tämähän johtuu siitä, että työpäivät menevät aivan kohtuuttoman pitkiksi ja ja kaikki tämä on sitten riskaabelia näiden henkilöiden työterveyden ja turvallisuuden kannalta. Ja, ja täällä usein sitten turvallisuus jää vähän lapsipuolen asemaan. Näitä ongelmia ei tällä sääntelyllä ratkaista. E, ylipäätänsä pitää tehostaa tämän alan sääntelyä niin, että kaikki toimijat tulevat mukaan ensinnäkin pyrkien varmistamaan minimipalkka niin, että pystyvät sitten tulemaan toimeen tällä kalastuksellaan ja ajatellaan myöskin sitten nämä vaaratilanteet pyrkiä välttää. Esimerkiksi Portugalissa meillä on valitettavasti tämä asia ollut hyvinkin pulmallinen ja pitkään. Thank you all for staying. Kiitoksia kaikille siitä, että olette yhä paikalla ja kommentoitte näin tiiviisti. Nyt katsomme aikataulu, onko meille se saatavilla. Ka 24. maaliskuuta työasian valiokunnassa Tämä hyväksytään ja täysistunnossa huhtikuun toisella täysistunto kohdella tarkistuksen jättämisen takaraja on 5. maaliskuuta. Jälleen kerran kiitokset teille tästä aamusta. Ja haluaisin vielä muistuttaa, että meillä on Ähm, työasiaan ja kulttuuriasian valiokunnan yhteinen kuulemistilaisuus täällä salissa iltapäivällä. Kyseessä on Euroopan koulutusjärjestelmien uudistus keinona torjua koulun varhaista keskeyttämistä, lapsiköyhyyttä ja nuorisotyöttömyyttä. Tämä on yksi meidän valiokuntamme suuren kiinnostuksen kohteita, joten toivon, että todellakin löydätte aikaa ja pääsette tänne kuuntelemaan niitä nuoria, jotka osallistuvat kuulemiseen, mutta myöskin niitä henkilöitä, jotka tekevät läheistä työtä nuorten parissa. Eli tervetuloa takaisin kello kolme. Kiitos.